sur l'échange de vues avec la Commission. D'accord. Bien, chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Hyvät kollegat, voisitteko istuutua? Kokous alkaa. Jos kukaan ei vastusta, niin katson, että esityslista on hyväksytty. Koordinaattoreiden Päätökset 28. Kesäkuun, kesäkuuta pidetystä kokouksesta löytyvät sieltä kokousasiakirja-aineistosta ja jos kukaan ei vastusta, niin pöytäkirja on hyväksytty. olette saaneet myös ilmoitukset kokouspöytäkirjoista 23-24. huhtikuuta, 3. toukokuuta, 16. 17. toukokuuta, 23. toukokuuta, 18. 19. kesäkuuta. Ja jos kukaan ei vastusta tai ei ole mitään huomautuksia, niin nekin pöytäkirjat on hyväksytty. Meillä on tänään todella paljon asioita esityslistalla. Ja nyt keskustelemme kiinteistöpolitiikasta. Kiitän varapuhemiehiä, jotka vastaavat Euroopan parlamentissa. Kiitos kiinteistöpolitiikasta David Sassoli ja Viland. Ja lisäksi täällä on paikalla pääsihteeri Klaus Velle. Tervetuloa. Tämän keskustelun aikana on tarkoitus saada tärkeitä tietoja parlamentin kiinteistöpolitiikasta ja sen vaikutuksista talousarvioon. Budjettivaliokunta käyttää tässä taustana kiinteistöpoliittista työasiakirjaa vuodelle 2018. Se, saat, 19 se saatiin toukokuussa ja muita asiakirjoja, jotka hiljattain on toimitettu. Esimerkiksi käsittelemme PHS-rakennuksen tulevaisuutta. pidemmittä puheitta. Jokainen puhujista saa 8-10 minuuttia ja ensimmäisenä puheenvuoron saa varapuhemies Viiland. Ja, Dank, Herr Präsident. Ähm, ich denke, dass ich die... Kiitos puheenjohtaja. En varmaan tarvitse niitä kahdeksaakaan minuuttia tähän. Ottaisin lyhyesti esille joitakin asioita. Ja viime puhemies Histo'n kokouksessa, joka käytiin kiinteistöpolitiikasta. Käsiteltiin sen pitkiä linjoja ja PHS:ssä päästiin silloin eteenpäin tuossa kokouksessa. Päätimme, että toteutettavuustutkimuksen pohjalta tarkastelemme sitä, olisiko mahdollista saneerata rakennus siten, että vahvistettaisiin myös turvallisuusalueita tai sitten rakennuksen uudelleenjärjestelyt ja uudisrakentaminen, että kumpi näistä vaihtoehdoista. Me emme valinneet kumpaakaan näistä vaihtoehdoista, mutta totesimme, että ennallaan tilanne ei voi säilyä. Ja kiinteistötyöryhmässä päätimme todellakin tutkia asiaa, asiaa tarkemmin sekä rakennustekniseltä että rahoitukselliselta kannalta. Ja toivomme, että tässä asiassa päästään nopeasti eteenpäin ja siinähän olisi oikeastaan pitänyt päästä eteenpäin jo kaksi vuotta sitten viimeistään. Tästä riippumatta, miten paljon remontoidaan ja miten paljon tehdään sitten muunlaisia, muunlaisia uudelleenjärjestelyjä. Tästä huolimatta haluamme ottaa ympäristön ja ympäröivät rakennukset entistä paremmin huomioon ja tästä päästiin sitten sellaiseen uudenlaiseen lähestymistapaan, että haemme ylipäänsä lisää keskusteluja Brysselin kaupungin kanssa. Ja haluaisimme tietysti myös, että toimemme ovat mahdollisimman hyväksyttyjä merkittäviä ja toivoisimme, että saataisiin tällainen Permudan kolmio, johon kuuluisivat parlamentti ja neuvosto ja Brysselin kaupunki mukaan ja otettaisiin kokonaisuudessaan tämä urbaani tila huomioon sekä matkailupalvelut ja saataisiin sitten aikaiseksi sellainen kaikin puolin hyväksyttävä ratkaisu, jossa myös nämä lähellä olevat oppilaitokset otettaisiin huomioon ja myös iltaisin ja viikonloppuisin olisi sitten jotakin käyttöä näillä rakennuksilla ja tämä lisäisi kokonaisuudessaan alueen kiinnostavuutta. Erityisesti tarkastelemme PHS-rakennuksen turvallisuusasioita ja kutsuisinkin teitä valiokunnan jäsenet tutustumaan asiakirjoihin, joita ei ole voitu tehdä julkisiksi Tiedän, että kollega Mankka, joka ainakin kuuluu äh, puhemiehistöön, on tutustunut näihin asiakirjoihin ja hän on insinööritaustaltaan ja sehän on hyvä asia tässä. Ja toivoisin, että mahdollisimman monet kollegat menisivät tuonne lukuhuoneeseen tutustumaan näihin asiakirjoihin, jotta saataisiin aikaisemmaksi laajempi tietämys tästä asiasta. Martesin rakennushan on nyt otettu käyttöön ja olen itsekin siihen jo tutustunut. Se on oikein laadukas rakennus ja käsitykseni mukaan myös hyvin onnistunut. Ja voitte itsekin mennä sinne tutustumaan ja luomaan näitä vaikutelmia. Ja erityisesti työntekijät pitävät tuota rakennusta hyvin onnistuneena. Ja sitten Montaigne rakennus on uudisrakennus, jonka rakennustyöt etenevät edessä, edellä aikataulusta. Ja sitten jäsenvaltioiden kanssakin olemme keskustelleet asioista ja saaneet jotakin huomautuksia rahoituksesta. Ja Brexit-työryhmän yhteydessä puolestaan komission kanssa pyrimme tarkastelemaan näitä Brexit-prosessin vaikutuksia meidän talomme ja Lontoon ja Edinburghin toimitilamme ovat molemmat vuokralla ja meillä on joitakin käsityksiä asioista tässäkin suhteessa, mutta mihinkään päätökseen ei vielä suinkaan olla pääsemässä. Kaiken kaikkiaan asiasta vastaavan komission ja sen Öttingerin ja viestintäpääosaston pääjohtajan kanssa komissiossa olemme puhuneet näistä asioista ja minua ei miellytä se, että emme aina suinkaan kohtaa sellaista hyvän yhteistyön tunnelmaa näissä ulkopuolisissa toimistoissamme Vaikuttaa vähän siltä, että komissio ja parlamentti lähtevät ostoksille jonnekin pääkaupunkiin ja sitten komissio sanoo, että ei me ostetakaan vaan vuokrataan ennemmin. Esimerkiksi Pariisissa menetimme miljoonia sen takia, että emme päässeet sopuun rakennuksesta, koska komissio ei suostunut yhteistyöhön. Ja äh, mielestäni myöskään näitä todellisia neliömetrikohtaisia vuokria ei aina jaotella ihan oikein tai kohdisteta ihan oikein. Tässä olisi aika paljon parantamisen varaa ja toivon, että ensi vuodesta lähtien komission kanssa saadaan parempaa yhteistyötä aikaiseksi. Ja en nyt oikein ymmärrä sitäkään, että miksi jokin toimielin peri korkoa toiselta, mutta jos jokin instituutio sanoo, että emme halua ostaa ja toinen on sitä mieltä, että haluttaisiin ostaa, niin sitten voitaisiin ajatella sitäkin, että jos parlamentti esimerkiksi ostaa jokin kiinteistön ja komissio on siellä sitten vuokralla, niin sitten peritään selkeää vuokraa korkoja kera sille rahoitukselle, jonka toinen toimielin on joutunut ottamaan. Ja tähän pitäisi kuitenkin löytää jokin yhtenäinen toimintalinja. Ja lopuksi totean vielä, että olemme nyt pilottivaiheessa kalustuksen suhteen. Olemme siis vuokranneet kalusteita, liisanneet ja myös ostaneet ja tutkimme nyt näitä eri vaihtoehtoja. Jotkin valmistajat ovat tarjonneet tällaisia funktionaalisia toimistoja ja sitten niiden oheistiloja ja odotustiloja ja niihin vastaavaa varustusta. Ja Rova Mora Chartierllä on tällainen pilottitoimisto ja Hautalalla samoin Gebhardtilla, Sasililla ja minulla on tällaiset uuden tyyppiset toimi, toimistotilat. Ja niissä on uuden tyyppistä kalustusta, joka voi myös auttaa meidän prosessiemme hoitamisessa ja niiden hallitsemisessa. Ja tämän tyyppinen toimintatapa mielestäni lisää joustavuutta ja olisi myös mielestäni kustannustehokkaampi ratkaisu kuin tähän astiset. Kiitos paljon. Merci, monsieur le président. Kiitos, hyvä varapuhemies. Varmastikin palaamme vielä komission ja parlamentin välisiin suhteisiin myöhemmin. Sitten varapuhemies Sassoli. Kiitos puheenjohtaja. No, Viiland tässä jo sanoikin hyvin monet asiat ja huomiot, joita minullakin olisi, mutta täytyy tietysti puhua siitä, miten tätä koko institutionaalista rakennetta on nyt jouduttu muuttamaan Lissabonin sopimuksen seurauksena. Sillä on ollut ja tulee jatkossakin olemaan seuraamuksia parlamentin toimintaan. Lissabonin jälkeen parlamentin toimivaltuudet ja tehtävät ovat lisääntyneet merkittävästi ja tämä on vaikuttanut myös siihen, miten äh, näitä rakennuksia hoidetaan, mikä on rakennuspolitiikkamme. Ja 2008 meillä tulee olemaan 138 kolmikanta neuvottelua vuoden loppuun mennessä – ja parlamentilla on paljon tehtäviä, mutta vain neljä parlamentilla on vain neljä jos, paikkaa, jossa näitä hoidetaan. Ja nyt parlamentti vastaa kuitenkin monista uusista tehtävistä Lissabonin jälkeen. Siksi, jotta parlamentti voisi tehdä näitä tehtäviä parhaiten, niin täytyy kiinnittää huomiota näihin kysymyksiin. Sanon tämän, koska hyvin paljon puhutaan uudelleen järjestelyistä ja nykyaikaistamisesta ja se liittyy tehtävien muuttumiseen. Kaikkien tämän täytyy kulkea käsi kädessä parlamentin tehtävien kanssa. Ja Kollega Viiland jo puhui paljon siitä, mitä on jo tehty, ja minä haluaisinkin vain muutaman asian ottaa esiin. Brysselissä Martens-rakennuksen avaaminen ja sitten Meussin aukion, aukiolla vuokrattu rakenne eh, mahdollistaa tehokkaan työskentelyn ja työntekijöillä on todella hyvät eh, työskentelyolosuhteet siellä. Strasbourgissa on käyty samaa keskustelua Havel-rakennuksen kanssa. Se tuli käyttöön 2017 vuonna ja sen ansiosta parlamentin jäsenet voivat järjestelmällisemmin työskennellä. Ja Strasburgissa osa rakennuksista on sellaisia, että ne juuri ja juuri voidaan hyväksyä. Siellä ei ole työrauhaa, jos haluaa vaikkapa keskustella puhelimessa täysin salassa, niin voi, joutuu pyytämään avustajaansa poistumaan huoneesta. Ei tällaista voida hyväksyä. Parlamentin jäsenille pitäisi antaa paremmat työskentelysuhteet ihmisarvoisemmat työskentelysuhteet. Ja sitten vielä siihen, mitä kollega Viiland jo sanoi, niin parlamentaariumista. Ja nehän ovat tällaisia menestystarinoita. Ja Brysselissä se on Grand Plassin jälkeen toisiksi suosituin matkakohde tai nähtävyys. Ja myös Berliinissä on sama paikka todella saanut suurta kiinnostusta osakseen ja samoin Ljubljanassa. Nyt monta kertaa tästä on puhuttu ja tämä on todella hyvä aloite. Näin voidaan viedä parlamenttia lähemmäs kansalaisia, saadaan tehtyä tunnetuksi parlamentin tehtäviä – ja sitä tarvitaan juuri tällä hetkellä erityisen paljon. Voidaan puhua kulttuurista, Eurooppa-hankkeesta ja se mahdollistaa myös tietynlaisen pedagogisen näkökulman Euroopan unioniin. Tietysti tarvitaan aina uudistamista, nykyaikaistamista. Täytyy parantaa parlamentin rakennusten turvallisuutta. Se on olennainen seikka erityisesti vuoden 2015 ja 2016 vuosien tapahtumien jälkeen meillä oli merkittäviä ongelmia ja tällöin käynnistettiin tällainen turvallisuuden uudistamis- tai parantamisjärjestelmä tai parantamistyöt ja nyt on voitukin parantaa esimerkiksi riskinarviointia Ja sitten kiireellisimmät työt, niitä varten meillä on tällainen toimintasuunnitelma, että voidaan muitakin parlamentin rakennuksia parannella turvallisuuden suhteen. Ja juuri näillä töillä täytyy parannella kaikkien rakennusten turvallisuutta. Ja sitten puheenjohtaja, hyvät kollegat, viimeinen huomio – Julkisten elinten rakennuksilla on merkittävä näkyvyys kaikessa julkisessa toiminnassa tai kansalaisten silmissä. Ja meidän täytyy noudattaa sääntöjä myös itse. Mehän säädämme paljon lakeja ja luomme sääntöjä muita varten, mutta monesti olemme itse ne, jotka eivät sitten näitä lakeja ja sääntöjä noudata. Esimerkiksi energiatehokkuuden alalla on näin. Mehän vaadimme että direktiivi, energiatehokkuusdirektiiviä noudatetaan, niin meidän täytyy tällöin myös näyttää itse hyvää esimerkkiä. Ja kolme prosenttia lämmitettyjen tai jäähdytettyjen rakennusten käyttöpinta-alasta täytyy joka vuosi uudistaa niin, että voidaan noudattaa energiatehokkuuden vähimmäistandardeja. Ja nyt puhutaan 35 000 neliömetristä keskimäärin, ja tämä neliömäärä on joka vuosi uudistettava, on saneerattava. Ja tällä tavalla nyt kaikki kaikki parlamentin rakennukset on asetettava saneeraukseen 33 vuoden välein suurin piirtein. Ja minun mielestäni, kun nyt on kyse EU-direktiivistä, jonka me olemme ehdottomasti halunneet säätää, se koskee julkisia rakennuksia, niin kun otetaan huomioon nämä asiat, niin meillä on myöskin moraalinen velvoite näyttää hyvää esimerkkiä. Kiitos. Merci, monsieur Kiitos puheenjohtaja, varapuhemies Sasso. Oli Hyvä, että muistutit velvollisuuksistamme ja siitä, että sääntöjä on aina ensin noudatettava itse. Sitten pääsihteeri. Kiitos puheenjohtaja. Voimme varmasti sanoa, että Viime kukaisen puhemiehistön päätökset ovat olleet varsinainen läpimurto rakennuspolitiikassamme. Ensinnäkin tämä keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategia määrää nyt selvästi, että Strasbourgissa ei ole lisätarpeita vuokrata tai hankkia rakennuksia nykyisten lisäksi. Ja Luxemburgissa tämänhetkisen Arnoja-hankkeen lisäksi, jossa eri rakennuksia yhdistetään toisiinsa, ei ole myöskään lisätarpeita tilalle ja Brysselissäkään ei enää yhtä voimakkaasti kuin aikaisemmin ole tarvetta vuokrata lisää toimistotiloja, vaan meillä on muita prioriteetteja nyttemmin. Näin ollen tämä kiinteistöstrategia on todellinen edistysaskel aiempaan verrattuna – Brysselissä tämä TREV-2-rakennus on hyvin tärkeä yhdistää muihin rakennuksiin. Ja muuten meillä on kolme prioriteettialuetta. Tarvitsemme ensinnäkin tilaa kolmikantaneuvotteluille, sillä eh, niitä ei ole aikaisemmin osattu ottaa huomioon kiinteistöjen suunnittelussa, koska niitä ei ole ollut. Ja aikanaan sitten puhemiehistön pitää keksiä, että mistä saamme parlamentille trilogikapasiteettia lisää. Ja sitten toiseksi tämä Experience Europe, Eurooppa-kokemusasia. Parlamentti on päättänyt lähteä paikan päälle vähän vähältä kaikkiin jäsenvaltioihin ja näitä tiloja avataan sitä mukaan, kun sopivia tiloja ja tilaisuuksia tulee tarjolle. Ja kolmanneksi olemme päättäneet että tarvitsemme järjestelmällistä remonttipolitiikkaa. Ja puhemiehistö on laatinut aikataulun, jonka mukaan 2050 vuoteen mennessä on nyt aikataulutettu eri rakennusten remontit. Ja tällä halutaan hieman poistaa politikointia tästä kiinteistöpuolesta. Kuten Sassu oli juuri totesi, niin kolme, kolme prosenttia rakennuskannasta pitää periaatteessa remontoida vuosittain. Tämä on nyt selkeä suunnitelma ja se on myöskin selvä muutos aiempaan toimintatapaan verrattuna. Toiseksi puhemiehistö monien vuosien jälkeen 2010 vuonna taisivat nuo työryhmäkeskustelut alkaa ja nyt sitten vähennettiin neljästä kahteen näitä äh, PHS-rakennuksen remontteja. Eli äh, täydellinen saneeraus, ympäristönäkökohdat huomioon ottaen tai uudisrakennuksen järjestäminen äh, rakentaminen arkkitehtikilpailujärjestämisen kautta. Ja nyt on sitten nämä kaksi vaihtoehtoa käsillä. Arkkitehtikilpailu kestäisi vähintään puolitoista vuotta Eli 2019 vuoden lopussa aikaisintaan meillä oli se ehdotus, jos nyt aloittaisimme, ja aikaisintaan vuoden 2020 alussa voitaisiin aloittaa rakennustyöt. Mutta tässäkin on todella päästy eteenpäin, kun nuo vaihtoehdot on karsittu neljästä kahteen. Kolmanneksi Martens-rakennus on nyt avattu, ja jos teillä on mahdollisuus tutustua siihen, niin menkää ihmeessä käymään – Martens on erittäin laadukas rakennus ja erittäin laadukkaasti tehty verrattuna siihen, mitä aikaisemmin tehtiin. Ensinnäkin käyttäjiltä kysyttiin järjestelmällisesti heidän tarpeistaan. Ei tehty niin, että rakennettiin rakennus ja sitten todettiin, että kappas tämä ei toimikaan. Ja tässä on nyt sitten nähtävissä se poliittinen vaikutus, joka tästä uudesta työnteon maailmasta eli New World of Workista on käyty. Ja se on ollut hyvin poliittisesti värittynyttäkin keskustelua. Ja tuleva työelämähän näyttää siltä, että tarvitaan monipuolista viestintää ja sosiaalisia tiloja, yhteis, yhteistoiminnan tiloja kaikkiin rakennuksiin. Ja Martessissa työntekijöillä ei ole vähemmän tilaa kuin aikaisemmin, vaan se tila on järjestetty toisin kuin perinteisesti. Ja työntekijöiden reaktiot ovat olleet hyvin positiivisia. Ja tämä rakennusmalli, rakennuksen toteuttamistapa on sellainen, että siitä saadaan esikuva tuleviin hankkeisiin. Ja DG PERS eli henkilöpääosasto ottaa tämän huomioon tulevissa rakennushankkeissaan. Ja Toivottavasti siitä on tulevaisuudessa paljon hyötyä. Varapuhemiehet tässä viittasivat tärkeään päätökseen. Strasbourgissa siirrytään nyt yksi plus yksi järjestelyyn meppien työtilojen suhteen, eli jokaisella on, tulee jatkossa siellä olemaan itselleen yksi ja avustajilleen yksi työtila. Ja hallinto antaa sitten nämä tilat käytettäväksi sillä ei voida enää hyväksyä sitä, ettei kaikilla mepeillä ole omia toimistotiloja. Ja, ja toivoisimme, että voimme tarjota sitten, sitten kaikille mepeille oman toimiston ja yhdestä kahteen tilaa avustajia varten avustajakunnan suuruudesta riippuen sekä myös mahdollisuuden järjestää konferensseja ja pieni, pienimuotoisempia palavereja siellä. Ja tämän toimivuus tullaan nyt sitten näkemään käytännössä lähiaikoina. Kiitos pääsihteerille. Ja nyt sitten esittelijä Holmeier saa esittää oman kantansa kiinteistöpolitiikasta. Ensinnäkin kiitos puheenjohtaja ja hyvät varapuhemiehet, hyvä pääsihteeri, hyvät kollegat. Aluksi haluan kiittää tästä keskustelusta ja sen järjestämistä. En yritäkään väittää, ettei viime kuukausina olisi ollut tiedotuspolitiikassa joitakin äh, puutteitakin. Sanoin sen aivan avoimesti tässä ja, toiv- ja äh, sanoin sen kaikkien kollegojen nimissä. Meidän pitää saada kaikki asiakirjat niin, että voimme niihin tutustua ja toiseksi niissä on oltava myös luvut mukana budjettivaliokunta, joka ei saa tietoonsa äh, numerotietoja, niin on kyllä vähän erikoinen konsepti ja toivoisin, että jatkossa voidaan taata näiden asioiden toimivuus. Toisekseen toivoisin, että CAT-rakennuksen suhteen saisimme vielä äh, yleiskatsauksen siitä, että mitä se oikein on maksanut ja mikä siinä on maksanut – tällainen yleiskäsitys siis siitä, mikä liittyy turvallisuusasioihin, mitä lisäkustannuksia niistä on tullut ja miten nämä suhtautuvat sitten budjettivaliokunnan aiempiin lukuihin. Tällainen tilinpäätös siis tuon rakennuksen osalta. Ja hyvä Rainer Wieland, sinulle kiitokset tästä, että otit puheeksi tuon meppien uudet toimistot ja niiden uudenlainen järjestäminen. Tämä on varsinainen kvanttiloikka nyt tässä suhteessa, että on erilaisia mahdollisuuksia järjestää työskentelyä ja hallinto rakennuksissa olisi kyllä hienoa, että viestintää todellakin otettaisiin huomioon ja mahdollistettaisiin se. Ja meillä parlamentin jäsenillähän on myös hyvin paljon viestintätarpeita ja on hienoa, että jos on hyvin monikerroksisista rakennuksista kyse, niin jokaisessa kerroksessa on palaverihuoneita, joissa, joissa me voimme kollegojen kanssa keskustella tai asiantuntijoiden kanssa sellaisia noin kymmenen hengen pieniä kokoustiloja, joissa voidaan kätevästi kokoontua, eikä tarvitse sitten ahtautua pieniin toimistoihin tällaisia keskusteluja varten. Se on minusta oikein positiivista, että tässä nyt ajatellaan uudella tavalla ja on myös hienoa, ettei myöskään tuo rakennuksen tyyli ole kovinkaan 70-lukuinen, vaan se on hyvin avoin tilana ja hienosti järjestetty, eikä ollenkaan niin ällöttävä tai vastenmielinen kuin monet toimitilamme, joihin tottuminen vaatii kyllä eh, todellakin totuttelua, eikä kyse ole vain siitä neliömetrien käytöstä, vaan ylipäänsä siitä, että vaikuttaa siltä, että on mahdollisimman halvalla päästy, haluttu päästä näistä asioista. Tärkeää olisi tosiaan se, että voidaan nopea ja mutkaton viestintä mahdollistaa eri keinoin. Sitä, että nyt on tällaista pitkän aikavälin remontointipolitiikkaa tehty, on todella hyvä asia. Meillä ei todellakaan esimerkiksi ilmastointi toimi kovin hyvin. Tekniikka ei ole ollut kovin toimivaa tuolla Meppien tornissa ja sitten esimerkiksi 15 kerroksessa on <laughs> sitten tällainen jatkuva shakkiottelu ilmastoinnin ja palvelinkeskuksen välillä ja palvelinkeskus sitten parin päivän välein voittaa ilmastoinnin tässä shakkiottelussa ja lamauttaa sen. Ja tietysti tämän tyyppiset ongelmat pitäisi jo suunnittelulla pyrkiä ratkaisemaan ennalta. Vesihuolto on myös hyvin tärkeä ja sitten on näitä tällaisia muovisia suihkukoppeja vain tungettu aina jonnekin sopiviin paikkoihin ja sekin on sitten terveyden kannalta vähän arveluttavaa. Ihmistenhän pitää kuitenkin jatkuvasti tehdä töitä näissä samoissa rakennuksissa. Strasbourgin ja Brysselin rakennuksissa se järjestely, että olisi yksi plus yksi toimistoja, siis yksi parlamentin jäsenille ja yksi avustajille ja tästähän päätettiin jo edellisellä vaalikaudella ja nyt sitten sitä myös todellisuudessa pystytään laajennusten myötä toteuttamaan. Vaikuttaa siltä, että neuvostolle kun puhumme, niin puhumme korville, Se on aina ollut niin ja on varmaan seuraavat 15 vuotta niin ja sen vuoksi meillä täytyy sitten olla vakuuttavat argumentit. BHS-rakennuksesta minulla olisi selkeä pyyntö. Ennen kuin kansalaisten kanssa keskustellaan asioista, niin olisi kyllä hienoa, että mekin saisimme vähän tietoa, sillä me olemme nyt olleet lähinnä tiedotusvälineiden varassa tässä asiassa ja kansalaisjärjestöiltä näitä, näitä tiedonmurusia sitten tulee. Eli johdonmukainen tiedottaminen on tässä todella tarpeen ja olisi hienoa, että voisimme tutustua näihin PHS-asiakirjoihin. Ja täytyy kyllä sanoa, että hämmästyttää, että on aikanaan ollut edes laillista rakentaa sellainen rakennus kuin se on, mutta tuossa se nyt seisoo. Ei sille sinänsä voi enää mitään, mutta toivottavasti saamme hyvän ratkaisun aikaan siitä, mitä PHSlle tehdään. Minulla olisi kysymys vielä tuosta Belmontin rakennuksesta. se asia, että Pelmont on nyt toistaiseksi korvattu, sitä ei käytetä tällä hetkellä ja meillä ei ole mitään numerotietoja tästä ja sen vaikutuksista, eli olisi kyllä hienoa, että tästäkin saataisiin tietoja ja sitä vartenhan meillä on näitä työasiakirjoja, että niitä voidaan periaatteessa käyttää tällaisten lukujen toimittamiseen. Sitten Montoyer 75, siinä olisi esimerkiksi mukavaa saada tietoa neuvottelujen tilanteesta. Oli hyvä kuulla se, mitä varapuhemies Viiland totesi Pariisin rakennuksesta ja ylipäänsä tämä järjestely tilojen yhteis- yhteiskäytöstä on sellainen, että sitä voi vain tukea ja äh, talousasioista vastaavalle komission jäsenelle esittäisi sellaisen toivomuksen, että olisi hyvä saada selkeä sopu aikaan siitä, että miten näitä tiloja käytetään ja on selvää, että jos tilojen käyttö jakautuu esimerkiksi 50-50, niin sitten myöskin kustannukset äh, jakautuisivat selvästi ja olisi selkeä systeemi tällekin, ettei joka kerta tarvitse käydä niitä samoja äh, taisteluita. Ja olisi kyllä hienoa, etteivät ne rakennukset sijaitsisi aivan pahimmassa peränurkassa jossakin umpikujassa kaupungissa, vaan ne olisivat sellaisella paikalla, että, että ne näkyvät ja niihin on helppo pistäytyä ja ne ovat keskeisellä paikalla. Osa rakennuksista on ollut sellaisia, että ne eivät yksinkertaisesti näkyneet julkisessa kuvassa ja jos joku halusi tulla käymään tiedotustoimistoon esimerkiksi, niin sinne piti erikseen haluta ja piti olla jokin erityinen syy hakeutua sinne, selvittää kartasta, että missä tuo rakennus oikein sijaitsee ja sitten miettiä, että miten sinne pääsee. Siksi on erittäin hyvä, että nyt on sen tyyppisiä tiloja kuin Pariisissa ja Berliinissä, sillä ne ruokkivat automaattisesti myös matkailupuolen kiinnostusta ja yleensä liikennettä noihin paikkoihin. Ja tässä oikeastaan se, mitä alkaiseksi halun, halusin sanoa. Merci, madame le rapporteur. Kiitos esittelijä. Seuraavaksi sitten varjoesittelijät, jotka ovat läsnä. Ensimmäisenä Gérard Depré. Uh, merci, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, koska liikenneongelmien takia tulin vähän myöhässä, joten pyydän anteeksi en päässyt kuulemaan kaikkia alustuksia. Kolme kommenttia. Olen ensinnäkin tyytyväinen, että meillä on tämä kokous ja voimme käsitellä tätä kiinteistökysymystä, koska se on meille tärkeä. Ja minulla oli mahdollisuus käydä uudessa Martens-rakennuksessa ja tosiaankin kyseessä on kaunis rakennus, joka on hyvin suunniteltu ja äh, siellä on hyvä tuoksu. Äh, ei ole paljonkaan äh, näin laadukkaita rakennuksia ja kyseessähän on niin kuin rautaparlamentti, ne jotka ovat käyneet Strasbourgissa ja Brysselissä toimistoissa, niin näkevät kyllä, miten eri tavoin nämä toimivat ja eh, minä arvostin kovasti sitä, mm, sitä mitä sanoi herra Satsoni ja se, mitä sanottiin muutenkin eh, siitä, miten noudatetaan energiasääntöjä. Käsitin nyt näin siitä, mitä sanottiin. En muista enää, kuka sanoi eh, Vilan Sassoli tai että puhemiehistö on sitoutunut siihen, että rakennetaan kaikkiin jäsenvaltioihin parlamentarium-rakennus. Ymmärsinkö oikein tämän asian ja kysyisinkin meillä on kaikissa jäsenvaltioissa tulossa siis parlamentin toimisto, en tiedä mikä sen virallinen nimi olisi, ja parlamentarium Onko nyt mietitty, miten voitaisiin harmonisoida tätä ja saada aikaan se, että ei ole kaksi aivan erityyppistä investointia jokaisessa EUn jäsenvaltiossa? Tämä on strateginen kysymys. Ja haluaisin, niin en ollut paikalla juuri tuolla hetkellä, arkaluontoisin kysymys. Tässä puhun belgialaisena ja sanoisin, että Belgia on maa, jossa on valtavat lonkerot ja on sellaisia rakennuksia, joita ei pitäisi olla. Ja meillä on todella merkittäviä maita tässä naapurissa, joissa käymme vierailulle joka viikko. Niin, minulla on tässä ihan äh, vakava, vakavakin ajatus taustalla äh, omassa maassani ja aivan yleisestikin, äh, mitä tehdään sitten PHS-rakennukselle – pitäisikö meidän rakentaa uusi rakennus. Tämä on sellainen päätös, joka vaikuttaa poliittisesti ja taloudellisesti. Kansalaiset katsovat, mitä tapahtuu Euroopan parlamentissa ja ne, joita tapaan, ovat sitä mieltä, että eh, parlamentaarikoilla on jo hyvät olot verrattuina moniin kansalaisiin ja jos nyt rakennetaan uusi rakennus, niin meillä pitää olla todella kovat argumentit sen takana. Ja L'argumentation soit en Niin, argumentit pitää rakentaa äh, vankalle pohjalle, ei pelkästään rakennusta. Ja tähän mennessä, jos olen ymmärtänyt oikein se, mitä tässä on sanottu, niin äh, ei tässä ole kuin kaksi vaihtoehtoa, öö, aika rankka saneeraus tai sitten uudelleenrakennus ja siinä on arkkitehtuurikilpailu, jos se järjestetään ennen vaaleja, niin siinä pitää olla todella vankat perusteet. En oikein näe, miten kansalaiset, jotka ovat kiinnostuneita siitä, että jatkossakin rakennetaan Eurooppaa, nyt ei kannata antaa heille kuvaa sellaisista parlamentaarikoista, jotka huolehtivat ainoastaan mittavista rakennuksista ja omasta tilipussistaan. Tämä on hyvin olennainen kysymys, joten haluaisin, että katsotaan tarkemmin vaihtoehtoja ja ennen kuin päätös tehdään arkkitehtuurikilpailusta, annetaan kaikille parlamentin jäsenille, varsinkin budjettivaliokunnassa, kunnon argumentit, jotka puoltaisivat tällaista vaihtoehtoa. Kiitos. Kiitos ja sitten Katja Pajav, hän on myös var- varjoesittelijä. Kiitoksia kovasti ja kiitoksia varapuheen miehille, että tulevat tänne sitten äh, antamaan meille tietoa. Kaikki me tiedämme, että kiinteistöpolitiikka on hankalaa, monimutkaista ja jo 15-20 vuotta sitten meillä oli ongelmia eh, ja meillä on nämä nyt edessämme ja eh, jatkossakin on näissä päätöksissä, joita pitää tehdä nyt ja jatkossa, niin meillä pitää olla mielessä kolme käsitettä. Tarpeet, kustannukset ja käyttö tai hyöty. Tämä ehdotus Brysselin toimistoista ja Strasbourgista on aivan ilmeistä, että meillä on tässä tarpeita sekä meille että tiimeillemme, mutta hyöty on Brysselissä paljon suurempi kuin Strasbourgissa ja käyttö tässä henkilökohtaisesta kokemuksesta puhun, että Strasbourgissa vietämme suunnilleen tunnin toimistossa, muuten olemme kokouksissa ja Strasbourgissa pitäisi olla pieniä saleja, joissa voidaan kokoontua pienessä kokoonpanoissa. Se olisi paljon tehokkaampaa ja paljon taloudellisempaa. Niinpä käyttöaste olisi myös parempi, niin ettei tarvitse Strasbourgissa ottaa enemmän toimistoja käyttöön ja sitten uskoisin, että meillä on hän erilaisia tarpeita eh, sekä eh, Brysselissä että eh, Strasbourgissa. Ja tässä pitää muistaa, ettei tässä nyt vain olisi tulossa kat kakkonen, koska muuten tämä voi olla aivan loputon tarina. En tiedä, milloin nämä projektit päättyvät ja milloin suunnittelu alkaa ja milloin se loppuu. Tällainen sekaannus pitää välttää. Sitten PHS-rakennus käsitin eri tavoin kuin herra Depre. Haluaisin selventää tämän. Käsittääkseni on kaksi vaihtoehtoa ja kahdesta järjestetään kilpailu, jotta nähdään millainen hanke olisi toteutettavissa ja mitkä ovat kustannukset. Nyt täytyy katsoa, millaisia arvioita on näistä kahdesta. Jos sitten saneeraus olisi ehkä yhtä kallis kuin uusi rakennus. Täytyy katsoa näitä kahta vaihtoehtoa. Tietenkin riippuu materiaalista, mutta tietenkin uudelle rakentaminen on hyvin kallista. Se saattaa olla sama hintaista kuin saneeraus. Olisi hyvä, jos tästä asiasta saisimme vielä lisää tietoa ja sitten päätös PHSstä, se on taloudellisesti merkittävä päätös ja hyvin arkaluontoinen poliittisesti ja tästä syystä me tarvitsemme paljon tietoa eri näkökulmista ja pitää tehdä rauhallisesti päätös. Sitten äh, tämä kolme prosenttia, en tiedä onko tässä tulossa suunnitelma, toimintasuunnitelma, ajatellen rahoitusta myös varsinkin ajatellen niitä, jotka ovat täällä tulevaisuudessakin, pitäisi nähdä, millaisia summia on tulossa tähän eh, parlamentin eh, budjettiin. Ja tämän tyyppisiä keskusteluja pitäisi järjestää säännöllisesti. Meidän täytyy mm, tietenkin yhdessä puhemiehistön kanssa validoida eh, budjetti ja usein käy niin, että päätökset tehdään jo etukäteen ja meidän täytyy vain laittaa leima siihen, mitä on jo päätetty. Olisi siis hyödyksi keskustella säännöllisemmin tällaisessa kokoonpanoissa ja voisimme miettiä eri näkökulmia. Kiitoksia. Merci, dernier intervenant. Kiitos ja sitten viimeiseksi edustaja Taron. Thank you, Mr. President. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Sorry. No, siis avant dernier intervenant. Siis vielä teidän jälkeinen yksi puhuja. Olkaa hyvä. Okei, <laughs> okay, I'm sorry. Joo, pahoittelut. Niin, tämän aamun keskustelun perusteella pääsihteerimme Velle tulee muistamaan, että ennen kuin peilin edessä seisotte joka aamu, niin teidän pitää tulla tänne kertomaan ja antamaan selitykset ja tiedot muun muassa Strasbourgin asiasta. Mutta esimerkiksi PHSn ähm, hajottamissuunnitelmista – on puhuttu, että 25 vuotta on rakennuksen elinikä. Ja minä en mitenkään voi selittää tätä edes itselleni. Sitä siis, että rakast, rakennamme tällä tavalla. Että muu, muualla kestää enemmän. Ei tämä näin voi olla. Tätä on hyvin vaikea selittää. Ja siksi ehdotan, että siirrämme tätä suunnitelmaa 2019 vuoden jälkeiselle ajalle, että minä en ole enää täällä, eikä minun tarvitse tällaista rakennuspolitiikkaa selittää kenellekään. Ja herra Debreen kanssa olin yhdestä asiasta eri mieltä. Hän sanoi, että edustajia kohdellaan huonosti ja heillä on huonot työskentelyolosuhteet. Minä en ole samaa mieltä kanssanne. Suurimmat, suurin osa jäsenistä tulee Itä-Euroopasta ja täällä heitä kohdellaan hyvin. Tilanne on parantunut huomattavasti. No ehkä kaikki ei ole niin nykyaikaista ja kaikki avustajia ei huomioida. Kyllähän nyt aina syitä löytyy mutta ehkä meidän pitäisi kuitenkin myöntää, että parlamentin jäsenet ja heidän avustajansa eivät ole niitä, joiden olot Euroopassa ovat kaikista huonoimmat. Kiitos. Si, Monsieur Geyer. Kiitos ja sitten edustaja Geijer. Kiitos puheenjohtaja. Kiinteistöpolitiikasta tekisin kaksi huomiota. Ensinnäkin se suunta, mihin toimistotiloissa ollaan nyt menossa, on mielestäni hyvä. Sisätilojen suunnittelu, sisustus, arkkitehtuuri ja kalustus, sen modernisoituminen on hyvä asia. Ja siinä on saatu jotakin edistystä aikaiseksi. Kun 2009 tulin tänne taloon, niin olin vähän yllättynyt siitä, että minulla on tällainen märkä tila, suihkukoppi omassa toimistossani ja olen käyttänyt sitä vain kaksi kertaa koko tänä aikana. Ensinnäkin silloin, kun suihku oli epäkunnossa asunnossani täällä Brysselissä. Tai silloin sen pari kertaa ja se on minusta kyllä sellainen äh, resurssi, että en usko, että edustajat sitä kovin usein käyttävät. Ja jos nyt haluaa vaikka iltapäivällä käydä tuolla kuntosalilla tai vastaavassa, niin kyllähän sielläkin on suihkut. Se olisi minusta ainoa käyttötarkoitus. Ja Ja jos äh, sitten haluttaisiin käyttää tätä tilaa hyödyllisemmin, niin voitaisiin esimerkiksi ajatella jonkinlaista sohvaa tai muuta ja sitten vain sanoa avustajille, että yöksi ei sitten jäädä. Sitten PHSstä yksi kommentti. Poikkeuksellisesti en ole nyt samaa mieltä kuin arvon kollega Viilan. 30 vuoden jälkeen pystyn kyllä selittämään kenelle tahansa, että tällainen rakennus vaatii energiatehokkuusremonttia ja sitä on sen vuoksi uudistettava. Kuka tahansa ymmärtää tämän. Mutta se, mitä on sitten vaikeampi selittää ja olen Tarandin kanssa samaa mieltä tästä, että on vaikea selittää se, että 30 vuoden jälkeen rakennus on purettava, että sitä ei pystytä enää käyttämään. Meillä on valtava, valtava julkisuuspotentiaali siinä mielessä, että saatamme saada kuvia käyttöömme ja nähdäksemme siitä, että nyt parlamentti sitten purkaa tällaisen rakennuksen. Miettikää, mitä, mitä huomiota, huomioarvoa tällä on julkisuudessa. Mitä sitten teemmekin, niin sen pitää olla kustannusmielessä hyväksyttävää ja järkevää, mutta pitää ottaa huomioon myöskin se mainehaitta, mikä PHS mahdollisesta purkamisesta tulee huomioon ja se voi kyllä olla yllättävänkin suuri kustannuserä. Kiitos. Ennen kuin annan kutsuvieraillemme puheenvuoron, niin haluaisin puuttua siihen, mitä Monika Holmajer sanoi, eli tiedon jakaminen budjettikysymyksissä. Ja DG Inlon ja pääsihteerin kanssa palaveroin viime viikolla. Ja hirvittävän luottamuksellista kaikki oli turvallisuuden ja turvallisuuden nimissä meille ei ole jaettu tietoa ja tämä ei voi enää jatkua. Kun tämä on budjettivaliokunta ja meidän täytyy saada reaaliajassa kaikki tiedot. Ja tätä periaatetta on myös kunnioitettava. Sitten on puhuttu PHS-rakennuksesta, joka on tarkoitus purkaa. Pitää sitten myös löytää uusi täysistuntosali jostain. Ja ehkäpä Strasbourg voisi olla tuona aikana hyvä vastaus, jos nyt ruvetaan rakentamaan uutta täysistuntosalua, niin sitten eh, Strasbourg voisi olla vastaus, mutta pitää kuitenkin olla hyvät argumentit. Tämä tilanne ei voi jatkua. Ja nyt kaikilla vierailla on muutama minuutti aikaa vastata. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Ihan ensiksi täydentäisin yhtä seikkaa, ettei se tule sitten yllätyksenä jälkikäteen. Velle totesi, että eh, Strasbourgissa ei ole tilantarpeita. No, hän on eh, nyt hieman tulevaisuuteen suuntautunut tässä lausunnossaan ja meillähän on tuo turvallisuusremontti siellä käynnissä ja se täytyy sitten saattaa joka puolella asianmukaiseen, asianmukaiselle tolalle. Edustaja Debre, ennen kuin tulitte tänne saliin, niin puhuin esimerkiksi sellaisia asioita, joista olette varmasti vain yhtä mieltä kanssa, niin voitte olla ihan rauhassa. Otan esiin kaksi asiaa erikseen, kaksi tapausta, Ensinnäkin kaksi, kaksi ja puoli vuotta sitten mietittiin sitä, että mitä tehdään kalustukselle. Ja niiden korjauksille parikymmenen vuoden kuluttua ei otettu huomioon sitä, että äh, korjauskustannukset ovat nousevia, käyrä nousee, kun jokainen käyttää niitä eri tavoin. Ja nyt sitten nähdään, että mitä kaikkea eri mahdollisuuksia tässä on. Ja kaikki ovat sitä mieltä, että loistava ratkaisu. Näin, näin pitää tehdä. Sitten toiseksi Martensin rakennus. Aika usein lehdistöstä saa lukea tuosta uudesta työnteon maailmasta, New World of Working. Ja nyt meillä on vähän sellainen laittiversio siitä, mitä Martensissa on tehty tai Martensin rakennus on laittiversio tästä uudesta työnteon todellisuudesta. Ja pari vuotta sitten vaikutti siltä, että pitää väkivalloin pakottaa ihmiset siirtymään tuohon uuteen rakennukseen. Ja nyt sinne suorastaan jonotetaan, että mikä osasto tai toimisto seuraavana saa muuttaa sinne. Ja jos olisimme tuolla, tuolla pari vuotta sitten rajoittaneet mahdollisuutemme siihen, mikä silloin näytti mahdolliselta, niin eh, silloin ei olisi päästy näin pitkälle. Olen 2009 vuodesta asti ollut puhemiehistössä ja mm, silloin minun piti ottaa monet asiat annettuina tässä kiinteistöpuolella. Ja sitten kuulin, että oli hyvin kunnianhimoinen vihreä varapuhemies, joka oli ehdottanut parlamentille, että otettaisiin sellaista ympäristötekniikkaa käyttöön rakennuksissa, joka sitten koskaan ei osoittautunut markkinakelpoiseksi. Ja minulle kerrottiin, että alettiin myöskin rakennustyöt ennen kuin kaikki suunnitelmat olivat valmiina. Ja tämän tyyppistä toimintaa oli siis aikaisemmin ollut. Mitä tässä nyt oikein halutaan? Ei voida ottaa tasapuolisesti huomioon neljää tai kuutta tai kahdeksaa eri vaihtoehtoa siten, että kaikkien niiden vaikutukset arvioitaisiin perin pohjin. Se maksaa aivan valtavasti rahaa, sillä silloin meillä olisi vaikka kahdeksan rinnakkaista prosessia käytös, käynnissä. Ja nyt sitten puhemiehistössä todettiin, että kaksi vaihtoehtoa ja ne tutkitaan perusteellisesti ja ratkaisu on todellakin avoin. Ja kollegoille Kajer ja Tarant sanon, että ei tehtäisi hyvää työtä, jos kaikesta mahdollisesta täällä huudeltaisiin julkisesti. Ja siksi viittaan uudestaan tuohon lukuhuoneeseen, jossa voitte näihin asiakirjoihin tutustua. Ja sitten Espanjan edustaja täällä puhui näistä korjaus- ja uudisrakentamisen kustannusvertailuista ja asiantuntijoiden mukaan remontoinnissa tulee uskomattoman kalliiksi ratkaista ne turvallisuuspuutteet, joita rakennuksessa on, ja saattaa ne ajan mukaiseen kuntoon, eikä voida myöskään taata sitä, että rakennus olisi jatkossa niin turvallinen kuin mitä nykystandardit edellyttävät. Tämä on, tämän halusin selvästi sanoa, mutta totean, että me olemme parlamentti, emme me halua, että netissä alkaa kiertää huhuja minkäänlaisista rakennusratkaisuista, vaan pitää pystyä luottamuksellisesti puhumaan tästä asiasta tässä tilassa. Sitten mainittiin nämä kansalaisliikkeet. Ja minäkin tutustuin tähän artikkeliin, johon tässä viitattiin, ja siinä yhdistetään hyvin ovelasti Virtsin taiteilijatalon ja puiston välinen yhteys ja sitä yhteyttä emme välttämättä halua, halua saada kovin laajaan käyttöön. Ja sitten tämä PHS-rakennuksen käyttö, se on hyvin ovelasti laadittu artikkeli. Ja sitten nämä suihkukopit sitten. Vaikuttaa siltä, että meillä on noin 15 sellaista tilaa, joita ei käytetä. Kokoustilaa. Ja olisi, olisi tarkoitus kehittää sellainen järjestelmä, että on helppo varata lasiseinäisiä neuvottelutiloja ja sitten ne varaukset myöskin toimisivat sillä tavalla, että, että jos niitä ei tarvita, niin sitten niistä varauksista luovutaan. Ja tällä tavoin voidaan tehostaa tilojen käyttöä ja se olisi poliittisessa mielessäkin järkevää. Monsieur Kiitos. Ja sitten edustaja, varapuhemies Sassoolia. Kiitos. No aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikista kommentoista. Ja minä, kollega Viiland ja Velle, aina kun tarvitaan vuoropuhelua, niin olemme valmiita tulemaan paikalle Totta kai, sehän riippuu paljolti teistä ja tästä valiokunnasta, mutta me emme koskaan ole pitäneet sitä ongelmana. No sitten itse aiheeseen. No itsestään selvää on se, että mikäli rakennamme nyt rakennuksen, niin emme rakenna sitä samalla tavalla kuin 20, 30 tai 40 vuotta sitten. Martin on hyvä esimerkki tästä mutta kyse on siitä, että jos haluatte tietää tästä, mitä Martensin taustalla on ja millainen rakennus se on, niin tutustukaa siihen. Ja kaikki koneet, muun muassa ilmastointilaitteet, jäähdytyslaitteet, veden lämmitysjärjestelmät, kaikki nämä ovat aivan huippuluokkaa edelläkävijöitä ja kaikki nämä järjestelmät todella innovatiivisesti säästävät energiaa. On aivan itsestään selvää, että kun rakennamme nyt jotakin, niin emme toimi niin kuin parikymmentä vuotta sitten. Sitten tämä PHS-rakennus, monet viittasivat siihen. PHS aiheuttaa suuria ongelmia ja nyt mainitsen niistä muutaman. Ensinnäkin sähköjärjestelmät, vesijärjestelmät, joidenkin rakennusten heikkous, tilanjakojärjestelmät, koska tila on ja, tilat on jaettu niin, että ne eivät mahdollista muun muassa kolmikantaneuvottelujen käymistä ja muuta työntekoa. Ja myöskään ei pystytä hyödyntämään sitä kaikkea tilaa, jota me tarvitsisimme. Ja myös legionella bakteeri on ongelma, sehän liittyy tähän vesijohtoverkostoon. Ja myöskin ähm, se, kuinka täysistuntosalin katto romahti, tästä on puhuttu hyvin paljon. Ja se, että on ongelmia näiden salien kanssa, koska pieniä kokoussaleja ei ole. Ja jos sitten joku varaa kokoussalin, niin sitten on varattava aina suuri kokoussali käyttöön. Ja sitten tarvitaan myöskin tulkkauskopit saleihin. Eli meillä on myös ongelmia tällaisten yhteisten tilojen puuttu, puuttumisen takia. Nämä ovat kaikki niitä ongelmia. Ja vaihtoehtoja oli neljä. Se, että ei tehdä mitään. Se, että saneerataan rakennus tai sitten rakennetaan kokonaan uudelleen. Tai tai että tehdään osittainen saneeraus. No, mitä me pääsimme? Leikataan herältä sarvet. Eli vähennämme vaihtoehtoja ja pyrimme sitten ymmärtämään niitä jäljellä olevia vaihtoehtoja paremmin. Minä olen sitä mieltä henkilökohtaisesti, niin kuin monet teistäkin, että meidän täytyy, olisi pitänyt tehdä kaikkemme korjausrakentamisen puolesta. Uskon, kuten täällä monet ovat sanoneet, että viestintäongelma on tässä suuri asia. Meidän pitää ajatella kansalaisten mielipidettä. Meidän pitää tehdä järkevä päätös ja sitä varten on myös tehtävä arvioinnit. Ja nyt olemme siis päättäneet, että vaihtoehdot vähennetään kahteen ja näitä kahta vaihtoehtoa tarkastellaan tarkemmin. No on aivan selvää, että päätöstä ei tehdä tällä vaalikaudella, vaan paljon myöhemmin sitten kun tutkimukset on saatu toteutettua. Ja näin objektiivisesti sanottuna kukaan ei nyt voi tässä valita jotain vaihtoehtoa, mutta voidaan kuitenkin puhua teknisistä, objektiivisista arviointiperusteista ja niiden perusteella sitten esitämme kantamme ja ryhdymme toimiin. Tällainen toimintalinja on, olisi hyvä ja tällä tavalla voitaisiin käydäkin sitten julkista keskustelua objektiivisten kriteerien pohjalta. Kiitos. Kiitos varapuhemies Sassoli pääsihteeri seuraavaksi, mutta hyvin lyhyesti olemme jo myöhässä aikataulusta. No, tämä keskustelu on ollut todella mielenkiintoista. Kiitos puheenjohtaja. Minä pyrin vastaamaan esitettyihin kysymyksiin, enkä niinkään kommentoi, koska aika on todella vähän. Ensinnäkin kollega edustaja Holmajerin kysymys. Belmontin kulut ovat 1,44 miljoonaa vuodessa ja Ja nyt sitten sillä summalla, minkä siitä säästämme tällä hetkellä, saamme korvaavan rakennuksen käyttöön. Herra de Pre totesi, että Montoyere on parempi rakennus kuin äh, parlamentin jäsenten käytössä oleva, ra, olevat tilat. Ja tässä nähdään se, miten arkkitehtuuri ja tekniikka ovat kehittyneet 4-50 vuoden aikana. Martens on ensimmäinen rakennus, jossa on järjestelmällisesti mietitty sitä, että miten ihmiset äh, pääsevät juttusille keskenään ja Mielestäni tämä asia on toistaiseksi muissa rakennuksissa ratkaistu aivan liian epätyydyttävästi ja jatkossa pitää kiinnittää siihen huomiota. Varapuhemies Viilandkin puhui näistä avoimista ja monikäyttöistä tiloista ja siihen suuntaan mennään. Experience Europe mainittiin täällä myöskin ja puhemiehistö päätti, että tässä edetään vähän vähältä, että tätä Eurooppa-kokemusta saadaan tarjolle myös ulko toimistoissa tai eri, eri jäsenvaltioissa olevissa toimistoissa. Esimerkiksi Sloveniassa Ljubljanassa on hyvin pieni tämän tyyppinen tila, mutta tilanteen ja valtion mukaan tila voi olla myöskin suuri. Guardia Sabal eh, kysyi PHS-rakennuksen kustannuksista ja arkkitehti kilpailun yksi päätavoite olisi todellakin se, että saataisiin luotettavat kustannuslaskelmat. Yksi osa kilpailua olisi tarkkojen kustannuslaskelmien esittäminen ja sitten meidän pitäisi miettiä tarkasti, että mistä ne rahat saadaan ja vain tällä pohjalla voimme tehdä sitten hyvin perusteltuja päätöksiä ja, ja teidänkin valiokuntanne pystyy sitten keskustelemaan niistä Edustaja Tarrankin puhui PHSstä. Te tiedätte, että me emme rakentaneet sitä, vaan hankimme sen jälkikäteen valmiina rakennuksena. Ja edustaja Geier totesi, että edustajille tarvitaan uusia kiinteistöjä, uusia tiloja anteeksi, uusia kalusteita ja uskoisin, että tässäkin meillä on kyllä jo valoa tunnelin päässä näkyvissä. Kiitos tästä tiiviistä puheenvuorosta, mutta Debre, ihan muutama sana vain. Äh, äh, niin minä as- esitin tarkan kysymyksen. Onko puhemiehistö päättänyt, että kaikkiin jäsenvaltioihin perustetaan parlamentarium ja onko yhteys parlamentariumin ja Euroopan unionin toimistojen, Euroopan parlamentin toimistojen välillä eri jäsenvaltioissa? No, vastaan nyt ranskaksi. En halua syyttää tulkkeja, mutta yritän nyt kuitenkin vastata ranskaksi. No, puhemiehistö on päättänyt, että nämä Eurooppa-kokemusjutut, eli parlamentarium levitetään kaikkiin maihin siinä vaiheessa, kun vuokrasopimuksia ruvetaan uusimaan. Eli ei nyt vuoden tai kahden päästä, mutta pikkuhiljaa mennään tätä, tässä prosessissa eteenpäin. Tämä voi kestää kymmenen vuotta tai kauemminkin. Toiseksi nämä tilat integroidaan tiedotustoimistojen tiloihin. Eli siitä tulee tällainen tiedotus- ja viestintätoimisto, suuri sellainen. Merci, monsieur. Kiitos varapuhemiehet, kiitos hyvä pääsihteeri. Nyt äh, edustaja Tarant, aivan lyhyesti. Yeah, just 15. 15 sekuntia. Minä äh, hyväksyisin äh, kiinteistöpolitiikan, jos voitaisiin muuttaa tupakoitsijoiden baariksi tämä Strasbourgin jäsenten baari? Mm, eh, per quanto riguarda... No, tästä Brysselin ja Strasbourgin värisestä kiistasta, niin ehkä se selviää tämän illan ottelussa. Bien, que le meilleur gagne. Paras voittakoon. No, huomaan, että tämä finaali tulee olemaan ainakin hyvin eurooppalainen. Kiitos, hyvät herrat. Me olemme nyt aikataulusta jäljessä. Pyydän anteeksi komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon edustajilta. Heidän on nyt tarkoitus keskustella toimielinten kiinteistöpolitiikasta ja nyt per puheenvuoro vain 15 minuuttia aikaa. Mark Selinu, logistiikka-osastolta ja Luxemburgista edustaja Bruno Duquen infrastruktuuri- ja logistiikkaosastolta ulkosuhdehallinnosta. Teillä on kaikilla nyt kolme minuuttia, eli hyvin lyhyet puheenvuorot. Ja ensimmäisenä herra Selino. No, se, se Marc Becquet qui va commencer ici. No, jos sopii nyt puheenjohtaja. Marc Becquet. Äh, kaksi hanketta, josta, äh, josta haluaisin kertoa, koskevat Luxemburgia. Ensimmäinen niistä Jean Monnet 2, joka seuraa vanhaa Jean Monnet-rakennusta. Kyse on rakennuksesta 190 äh, 000 neliötä. Siinä on kapasiteettia kolmelle 3700 ja siinä ovat useimmat komission osastot läsnä. Se tulee kahdessa vaiheessa ja ensimmäinen vaihe sen myötä 2700 kollegaa pääsee sinne 2023 siis ja sitten 2024 voidaan sinne laittaa vielä noin tuhat kollegaa. Tässä hanke on mennyt eteenpäin siitä lähtien, kun se hyväksyttiin 2013 budjettiviranomaisella. Mm, en käy läpi kaikkia lukuja. Me todella olemme päättäneet, ettemme rakenna tällaista laskentakeskusta. Se tulee rakennuksen ulkopuolelle muihin osiin. Ja meillä on ollut edessämme myös turvallisuusvaatimuksia, jotka ovat aivan merkittäviä ja ne liittyvät tämän äh, rakennuksen suunnitteluun ja se selittää, että meillä on toisaalta äh, säästöjä sen tähden, että ei ole rakennettu, mutta toisaalta äh, turvallisuusvaatimusten takia lisävaatimuksia. Ja tämä on lähestulkoon 17 miljoonaa enemmän, 4 prosenttia kuin, enemmän kuin alun perin. Ja Samaan aikaan me olemme lisänneet henkilöstökapasiteettia 20 prosentilla. Ja tässä henkilöstölisäys yksinkertaistettiin myös fasadia ja poistettiin miinus ja kuusi ja viisi kerrokset ei rakennettu eh, laskentakeskusta ja otettiin käyttöön eh, turvallisuustoimet ja ne eh, vaativat 35 prosenttia rakennuspinta-alaa lisää, varsinkin maapinnan alla. Ja siitä lisäkustannukset. Me olemme pyytäneet luvan tälle lisäykselle ja tietenkin siinä on selitetty kaikki muutokset, joita hankkeessa on ollut. Ja sitten toinen hanke, jota, josta kerron lyhyesti. Kyse on ähm, julkaisutoimistosta ja äh, nykyinen rakennus on todellakin tiensä päässä ja on vaadittu sen äh, purkamista. Me olemme saaneet äh, Luxemburgin hallitukselta tarjouksen äh, ja sen myötä voidaan äh, pysyä jonkin aikaa vielä tässä nykyisessä rakennuksessa ja sitten voimme hyötyä naapurirakennuksesta, jossa on vähemmän tilaa, mutta enemmän kapasiteettia ja kustannukset ovat mielenkiintoiset myös nykyinen rakennus, siinä on tietenkin sellaiset edut, joita on 20 vuotta vanhassa. Ja nyt uusi maksaisi 60 prosenttia enemmän. Sitten välivaihtoehto, jota käytämme 22 vuoden loppuun mennessä, se maksaa 35 prosenttia enemmän, mutta Tällä tavoin 2022 äh, äh, voitamme 20 äh, prosenttia verrattuna alkuperäiseen suunnitelmaan, joten tämä on edullinen vaihtoehto. Kiitoksia. Kiitos herra Bekke. Te käytitte ilmeisesti Selikönkin puheenvuoron. Toivottavasti en. No onko herra Seliko sitten valmiina? Kiitos, jos saisin tuon kaukosäätimen. Niin, ihan lyhyesti neljä toimintalinjaa, joita me noudatamme kiinteistöpolitiikassamme. Ensinnäkin, että tietyt asiat eh, arvioidaan sellaisten rakennusten kohdalla, jotka vielä ovat ihan kunnossa teknisesti. Sitten jotkut rakennukset tarvitsevat suuria saneeraustöitä ja lisäpinta-alaa. Ja sitten on myös tietysti uusien rakennusten hankinta silloin, kun neuvottelut ovat epäonnistuneet aiempien rakennusten kohdalla. Ja nämä ovat niitä päätöksiä, joita on tähän asti tehty. Suurimmat tämänhetkiset hankkeet ovat L130-rakennuksen uudistaminen Brysselin alueella. Ja tällä tavalla saamme yli 90 000 lisäneliömetriä. Tämä tapahtuu kahdessa osassa. 2025 korvataan yksi osa ja sitten 2030-35 vielä kaksi uutta rakennusta, eli L, luo 78 ja luo 82 ostetaan. Ja me aiomme tästä käydä tarjouskilpailuneuvotteluja ja sitten myös BU 29.31.33, Me olemme niissä omistajina ja me pyrimme nyt sitten tuota, noita tiloja vähän parantelemaan, jotta saadaan myös sitä kellaritilaa käyttöön sieltä. Me tarvitsemme lisätilaa kiinteistösuunnitelman mukaan 80 000-150 000 neliömetriä 2024 vuoteen mennessä, kun tietyt rakennukset poistuvat käytöstä tai sitten jotkut vuokrasopimukset päättyvät. L130-ohjelma, siitä en nyt niin käsittele. Nyt tarjouskilpailu on julkaistu ja hankintalautakunta käsittelee näitä ja 2019 ensimmäisen puolivuotiskauden aikana pyritään tekemään tuo päätös. Tämä on siis kansainvälinen arkkitehtikilpailu. Ja tämä kaikki johtaa siihen, että meillä on käytössä noin 200 000 neliömetriä ja plus ne, mitä tällä hetkellä vielä on sitten tämä uusi konferenssikeskus, joka Albert Borchetin korvaa. Siinä toimitaan samalla tavalla. Tarjouskilpailu tai hankintailmoitus on julkaistu ja se on saatu hyvin vauhtiin. Ja nyt sitten ihan viimeinen hanke. Annan siinä turvallisuusosaston kollegalle puheenvuoron. Kyse on Berleamontin paviljongista. Kiitos ja nyt sitten turvallisuudesta vastaava kolleganne. Eh, kiitoksia. Minä olen Nicholas Kei. Minä olen eh, yksikön päällikönä ja aivan lyhyesti eh, Berleimonin vastaanottokeskuksesta. The, uh, the purpose of the Berlin Welcome... Niin, tarkoituksena tässä tervetulokeskuksessa on mm, saada aikaan ulkoisille ja vierailijoille tervetulokeskus äh, niin, että se olisi itse rakennuksen reunalla. Äh, meillä on äh, jo in, sisällä rakennuksessa nuo metallipaljastimet, joten tämä tapahtuu nyt sitten ulkoisessa tilassa tai sellaisessa, joka on kiinni rakennuksessa – Niin aivan lyhyesti. Berlemonin tervetulokeskus on fyysisesti Berlemonin Esplanadilla Boulevard de Charlemagne ja henki, mm, vierailijat tulevat metroalueelta, he saavat äh, badgin sieltä ja äh, tällä tavoin voivat tulla sisään tuonne tervetulokeskukseen ja siellä on myös turvatarkastus ja Esplanadi, joka on tuossa välissä, sitä käytetään VIP-autoille ja sitten VIPit pääsevät suoraan Esplanadilta sisään. Ja sit siellä on kaksi metriä korkea lasiseinä, joka on Stevanin sisääntuloa vastaan. Me, meillä on aikataulu. Viime vuoden äh, kesäkuussa saimme luvat ja me annoimme sopimusasiakirjat juuri äskettäin ja nyt nämä ovat menossa jo eteenpäin ja marraskuussa alkuvaiheessa annetaan sitten budjettiviranomaisille asiakirjat ja sitten äh, marraskuun lopussa uskoisimme, että päästään sopimusvaiheeseen, äh, joka sitten hyväksytään äh, helmikuussa ja sitten 2019 toukokuussa toteutus. Kiitos näistä täsmennyksistä. Harmittaa, että joudun tällä tavalla kiirehtimään, mutta seuraavaksi herra Dyken Euroopan ulkosuhdehallinnon logistiikkapuolesta vastaava johtaja. No ihan muutama sana vain työasiakirjasta korostaisin muutaman kohdan. Pääsihteerimme on hyväksynyt toimintasuunnitelman kiinteistöpolitiikkaamme parantamiseksi. Se liittyy tilintarkastustuomioistuimen antamaan suositukseen ja nyt siellä on sitten painopistealueet mukana. Ne, ne koskevat juuri maantieteellisesti hajautettuja edustustoja ja tässä käydään neuvotteluja jäsenvaltioiden kanssa jotta voidaan paremmin te- tehdä parempia päätöksiä käyttämättä jäävien rakennusten suhteen. Ja nyt erityisesti kiinnitetään huomiota terveyteen ja turvallisuuteen sekä rakennusten näkyvyyteen. Sitten muutama, kerta, muutama sana siitä, miten me työskentelemme. Pääosastomme tekee yhteistyötä turvallisuuden ja infrastruktuurin kanssa, erityisesti joissakin jäsenvaltioissa. Ja me olemme saaneet lisää työntekijöitä 2018 vuoden määrärahojen ansiosta. Ja tällä tavalla me olemme muun muassa parantaneet IT-puolta ja niin edelleen. Ja lisäksi me pyrimme avaamaan Turkmenistanin, Panamaan, Kuvaitiin, Mongoliaan uusia tiloja. Ja sitten on tämä yhdistyneen kuningaskunnan kysymys. Vuoden 2019 budjetissa on huomioitava mahdollisen edustuston perustaminen yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Sen sijaan edustusto suljetaan Salomonisaarilla ja sitten on tämä Teheranin toimiston sulkeminen myös. Beliar 100, siellä hallintopuolta pyritään parantelemaan, tai siellä on rakennushanke, ja sitten on neohanke, ja myöskin puhutaan Washingtonin tilojen ostamisesta ja sitten on Kosovo, Irak, Afganistan, Kiina ja monia muita tärkeitä hankkeita. Kiitos ja nyt pyydämme esittelijäämme Monika Holmajeria käyttämään puheenvuoron tässä vaiheessa. Äh, Tämä on aika laaja asiakokonaisuus ja aika hankalaa nyt sitten kovin tiivisti siihen reagoida, mutta yritän. Jean Monnet-rakennus. Ovatko... Kustannuksethan ovat selvästi suuremmat kuin mitä alun perin päätettiin ja nyt sitten pitää tehdä päätös uusista kustannuksista täällä talousarviovaliokunnassa kustannukset ovat todellakin ylittäneet roimasti suunnitelmiin nähden. Näistä datakeskuksen laitekustannuksista oli erilaisia miljoonamääriä, 21-20 miljoonaa, ja nyt ei lue mitään, vaan on pelkkä viiva, vaan kysyisin, että minkälainen viiva se on ja mikä <laughs> merkitys sillä on. Aiotaanko laitekeskus tai laitehankinnat järjestää toisin? vai eikö sitä rakenneta ollenkaan tai toteuteta ja mikä on tilanne? Parlamentin puolesta toivo, toivoisin, että kaikki suunnitelmat ja kehityskulut pitäisi paitsi minulle esittelijänä, niin myös kaikille muille täällä parlamentissa esittää riittävän hyvissä ajoin ja selkeästi, sillä en, enhän, emmehän me pysty niihin reagoimaan, jos ne aivan viime tipassa lykätään nenän eteen ja varjoesittelijöitäkin minun pitäisi sitten informoida ja se on todella raivostuttavaa ihan suoraan sanottuna, sillä ei voi sitten myöskään oikein kysyä mitään, jos ei saa tätä informaatiota vaikuttaa vähän siltä, että on tarkoituksellista kertoa meille näistä asioista mahdollisimman myöhään, jotta kyselisimme mahdollisimman vähän. Ymmärrän kyllä, että muutoksia tapahtuu, mutta Jean Monnet-rakennuksen yhteydessä sanoin jo hyvissä ajoin, että meidän pitää hyvissä ajoin saada tietoa ja meidän kanssamme pitää hyvissä ajoin keskustella, jotta voimme sitten hyvissä ajoin tehdä yhdessä suunnitelmia. Komissiohan päätti tuossa vuoden alussa, että tällainen yhteis, yhteinen arviointi pitäisi näistä rakennusasioista ensi keväänä huhti-toukokuussa järjestää. Uskotteko tosiaan, että joku täällä silloin osallistuu johonkin konferenssiin, kun vaalitohinat ovat kiireisimmillään? Vaikuttaa siltä, että tämäkin on tarkoituksellista. Kaikki tietävät, että äh, ensi vuonna on vaalivuosi, eikä täällä ole ketään osallistumassa mihinkään kokouksiin ensi vuoden touko- ja heinäkuun välissä. Tämähän on ihan vitsi. Ja sitten on satoja miljoonien hankkeista kysymys ja halutaan, että vaalitauolla järjestettäisiin sitä koskeva konferenssi ja keskusteluja. Minä oletan, että maaliskuussa meillä ensi vuonna on käytettävissä riittävät tiedot, jotta voimme käydä keskusteluja tuosta päiväisrakennuksesta. Ja aina tämä on samanlaista ja aina yhtä ärsyttävää. Ja sitten ehdotetaan, että, että ensi keväänä jotakin tehtäisiin asiassa. Ei voida yksinkertaisesti toimia niin, että ensi huhtikuun ja heinäkuun välisenä aikana tapahtuisi mitään täällä. Meidän on saatava mahdollisuus miettiä näitä asioita ja ottaa selvää, eikä saa käydä niin, että, että päätöksiä pitäisi tehdä silloin, kun emme yksinkertaisesti ole täällä, tai että toivotaan, että kumileimasimen tavoin sitten annamme jonkin hyväksynnän vain siksi, että emme voi muutakaan tehdä, koska ei ole tietoja eikä tapaamismahdollisuuksia on kaikkien kannalta hankalaa yle, ylipäänsä, että tietoja on vähän ja niitä saadaan, saadaan liian myöhässä, mutta muilta osin kiitän noista äskeistä esityksistä. Eh, eh. Kiitos. Eh, varjoesittelijän sijaisena Karja Savalla. Hän ei halua käyttää puheenvuoroa, mutta minä näen, että tässä on ostamishankkeita hankkeita muun muassa Washingtonissa, Kosovassa, Etelä-Afrikassa, Intiassa, Irakissa ja Kiinassa. Ja nyt minä en ole ymmärtänyt, mikä oikeastaan on tässä unionin ulkopolitiikka, sillä meidän, meidän tässä valmistelemme nyt monivuotista rahoitus kehystä, jonka pitäisi osoittaa, mitä lisäarvoa EU tuo. Ja nyt näissä eri pääkaupungeissa, jotka mainitaan näissä asiakirjoissa, onko siellä jonkinlaisia äh, hankkeita, että eri edustustot voidaan tai tilat voidaan yhdistää, jotta voitaisiin säästää rahaa. Ja monissa maissa on useita, e, useiden maiden suurlähetystöjä ja sitähän kansalaiset eivät sitten oikein ymmärrä, että kuka edustaa ja ketä. Ja nyt sitten Bekke, Salino ja Duken saavat hyvin lyhyen puheenvuoron, mutta sitäkin tärkeämmän. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Ainoastaan lyhyesti tästä it keskuksesta, laskentakeskuksesta. Kyse on tilasta, jos, jotka ovat olleet toisessa tilassa jo 2015 lähtien. Se, että tämä alue tai osio rakennuksesta on poistettu. Se on äh, saanut aikaan merkittäviä suunnittelumuutoksia. Ei enää tarvita äh, esimerkiksi jäähdytystä, joita tarvittiin äh, tietokoneille, ja se selittää, että tätä kohtaa ei enää ole, tällaista kulua ei ole, mutta sen sijaan on muutoksia, jotka liittyvät turvatoimiin ja muistuttaisin vielä, että nämä määrät ovat indeksoituja määriä, joita esitetään verrattuna 2013, mutta laajempi selvitys on tietenkin tuossa muistiossa. Kiitos. Edustaja Holmar, aivan lyhyesti. No, olen nyt vähän hämmentynyt, sillä Data Center Equipment costs datakeskuksen laite kulut lukee täällä, mutta nekö nyt sitten poistuvat? Eikä nyt ole sitten mitään kustannuksia enää tähän liittyen vai? Tietokoneitahan meillä kuitenkin tietääkseni on. Nämä kaksi keskusta on siirretty muihin tiloihin. Ne ovat Luxemburgin valituksen alaisia ja tietenkin nämä laitteistot, joita käytetään 20 miljoonaa, ne eivät ole tietokoneita. Nämä laitteet, rakennelaitteet, niitä ei enää tarvita, joten ne eivät näy siellä. Hyvä puheenjohtaja, me panemme merkille tämän, mitä esittelijä sanoi siitä, että päätöksiä ei tuolla kaudella pitäisi tehdä, mutta kyse on kuitenkin tällaisesta tarjousmenettelyyn liittyvästä vuoropuhelusta ja siihen on olemassa tietty suuntaa antava kalenteri. No korjatkaa se, jotta esittelijämmekin on tyytyväinen. Sitten herra Dyken Ihan muutama sana vaan. Kaikki nämä hankkeet eivät välttämättä tarkoita, että ostetaan jotain. Myös tarkastellaan vuokrausmahdollisuutta ja sitä, että yhdessä vuokrataan useiden toimijoiden kesken jotakin. Ja me kyllä jäsenvaltioiden kanssa näitä hankkeita yhdessä teemme, mutta se nyt vähän hankaloittaa aikataulua ja tätä, tämän toteuttamista, koska, koska näitä koskevat sopimukset ovat niin suuria. Washingtonissa voisi olla mahdollisuus hankkia sellainen rakennus, jossa on vähän enemmän tilaa ja johon saataisiin sitten mukaan muitakin toimijoita ja tällä tavalla Eurooppa voisi puhua yhdellä äänellä. Usein puhutaankin siitä, mutta mikseivät sitten, miksei Eurooppa voisi myös toimia yksissä tiloissa, mutta kaikki jäsenvaltiot eivät aina halua sitä. No parlamentti voi ainakin esittää toiveen tästä me olemme budjettivaliokunta ja meidän täytyy osoittaa, että EU tuo lisäarvoa ja jos nyt diplomaattisesti ajatellen on suurissa pääkaupungeissa joitakin tiloja, niin eri maiden suurlähetystöt olisi ja edustustot olisi sitten hyvä saada saman katon alle. Ihan lyhyt huomautus ennen kuin äänestämme asiasta, niin pyydän selvittämään selvästi, että että mikä noiden datakeskuskustannusten rooli on, missä ne ovat mukana ja missä eivät ole. Ja en ole koskaan kuullut mitään, mistään tällaisesta informaatioasiakirjasta, jossa kerrottaisiin, että mitä olemme vuokranneet tai mitä meillä on käytet, käytössä tällä, tällä datakeskusalueella. Ja olisi kyllä hienoa, että Luxemburissakin opittaisiin antamaan meille näitä tietoja. Et j'imagine qu'on choisit niin, ja uskoisin, että ei myöskään rakenneta sinne, missä tontit ovat kaikkein kalliimpia. Toivottavasti näemme, hyvät herrat, teitä myöhemminkin. Ja toivon myös, että välitätte nämä tiedot ja asiakirjat edustaja Holmaierille. Nämä keskustelut ovat olleet hyvin mielenkiintoisia, mutta olemme vähän myöhässä. Nyt sitten seuraavana tänne tulevat EUn virastojen edustajat ja Frontexin eh, johtajan kanssa käydään keskustelua ja kyse on eh, hyvin tärkeästä virastosta näin huippukokouksenkin jäljiltä. Siellä Fabrice Lucheri johtaa näitä, tätä virastoa ja siellä on mukana valvontaa, elinten, muidenkin virastojen, erityisesti oikeus- ja sisäasioiden alalla toimivien virastojen edustajia. Kiitän myös muita virastojen edustajia, jotka täällä tänään läsnä ovat, ja myöskin esittelijämme Jens Geijeriä. Mutta ensimmäisen annan puheenvuoron herra Lecherille, jos hän voisi pitää puheenvuoronsa alle kymmenessä minuutissa. Me olemme nyt todella pahasti myöhässä aikataulusta. Hyvä pääjohtaja, olkaapa hyvä. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää budjettivaliokuntaa tästä kutsusta, joka äh, osoitettiin virastojen äh, mm, yhteisölle. Ja äh, tosiaankin arvostamme tätä kovasti ja haluaisimme painottaa kaikkien virastojen verkoston jäsenten nimissä. Meidän mielestämme tämä on erittäin hyödyllistä tällainen vuoropuhelu. Niin kuin näkyykin tuossa kalvolla nyt koko virastojen verkosto edustaa hyvin monimuotoista kokonaisuutta ja lainsäätäjä on toivonut, että eri virastot ovat operatiivisina toimijoina Euroopan unionin eri politiikan aloilla ja vastaavat eri tarpeisiin. Ja tästä syystä eh, Euroopan unionin virastojen verkoston eh, puolesta olemme sitä mieltä, että budjettivarojen ja henkilöstövarojen allokointi, eh, sen pitäisi perustua tapauskohtaisiin selvityksiin ajatellen jokaisen viraston tehtäviä ajatellen prioriteetteja ja erityistehtäviä politiikan aloilla. Ja nyt sitten painottaisin saavutuksia Euroopan unionin virasto, virastojen verkostossa. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuimen kertomus, 5 prosentin henkilöstöleikkaus vahvistettiin, että kaikki virastosta yhteensä 5 prosenttia henkilöstöleikkauksia enemmän kuin missään EUn toimielimessä. Painotan tätä toimenpidettä. Painottaisin vielä verkoston puolesta, että olemme päästeet, päässeet eteenpäin niin, että on jaettu toimintoja ja on äh, arvioitu, että olemme pystyneet säästämään yli 10 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana äh, niin, että on äh, eri toimintoja jaettu. Me perustimme esimerkiksi työpaikkailmoitusportaalin EUan aina nimissä ja se on merkittävä saavutus ja nyt sitten päivän kysymykseen monivuotinen rahoituskehys. Siinä on aiheena myös uudet rahoituslähteet. Virastot ovat sitä mieltä, että kun on mahdollista, virastojen pitäisi laajentaa omia varojaan niin, että ne olisi käyttömaksuja silloin kun se on mahdollista. Se ei ole mahdollista kaikilla politiikan aloilla, mutta kun se on mahdollista, niin vir- virastoverkoston kanta on se, että se pitäisi olla käytetty. Euroopan parlamentti suosittelee, että tutkitaan maksurahoitusta ja sen mahdollisuuksia. Lisäksi painotamme joustoa meidän mielestämme ähm, varahoitoasetus ja henkilöstöasetus, äh, siellä pitäisi olla äh, räätälöidympiä äh, puitteita virastoille ja painottaisimme tässä tulosperusteista hallintoa ja haluaisimme välttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa tai sitten henkilöstömääräperusteista lähestymistapaa. Haluaisimme virastokohtaista lähestymistapaa. Ja sitten voidaan mennä varahoitoasetukseen ja sen puitteisiin. Komission yksiköltä saimme viime viikon perjantaina, niin kuin sovittiin, ehdotuksen varainhoitoasetuspuitteista. Tämä on hyvin monimutkainen asiakirja ja toisaalta se on avainasemassa, kun mietitään budjettia ja virastojen toimintaa. Pelkäänpä, että tarvitsemme hiukan lisää aikaa, jotta voimme tarkastella sitä ja jotta voisimme virastoverkoston kannan ilmaista niin, että se on täysin perusteltu. Joka tapauksessa meille tavoitteiden pitäisi olla jälleen kerran, että oikeudelliset puitteet vastaavat virastojen todellisuutta ja varainhoitoasetuksen pitäisi olla välineenä niin, että siinä otetaan mukaan myös virastoverkostojen ehdotuksia, joita ei olla saatu hyväksytyksi monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tästä muutama esimerkki. Jousto. Haluaisimme, että voisimme vastata ennakoimattomiin tilanteisiin, esimerkiksi siihen, että nopeasti kasvavat. Tietyt kustannukset, näin on tapahtunut myös sisäoikeusalalla. Ja tehokkuus, nämä ovat siis jouston esimerkkejä ja haluaisimme myös lisää tehokkuutta, tehokkaita työtapoja, vähennetään hallinnollista taakkaa, yksinkertaistetaan talouteen liittyviä säännöksiä ja tällä tavoin me voisimme helpottaa myös tehtäviämme. Uudet rahoitusvarat, niin kuin sanoimme, virastojen perustamisasetus tai maksuasetus, niin se ei tarkoita nyt sitä, että meidän olisi, meillä olisi velvollisuus käyttää tämän tyyppistä rahoitusta, mutta viestimme olisi, että sen pitäisi olla mahdollista oikeudellisen puittoiston myötä. Ja sitten haluaisin vielä painottaa muutamaa haastetta. Parlamentti tuntee näistä monet. Ensinnäkin alhainen korjauskerroin tietyissä virastoissa. Se saattaa vaarantaa liiketoiminnan jatkuvuuden. En keskity mitenkään erityisesti tiettyihin virastoihin, mutta lähestulkoon 15 prosenttia henkilöstöstä tulee isäntä jäsenvaltiossa. Silloin voidaan miettiä, onko tämä edelleen kestävällä pohjalla, jos mietitään, että kyseessä on Euroopan virasto Sitten Brexit. Siinä menetetään mahdollisesti asiantuntijuutta – ja se saattaa johtaa ongelmiin myös jatkuvuudessa. Vuoropuhelu EUn toimielinten kanssa on tärkeää myös virastoverkostolle. Haluamme läheistä yhteistyötä verkoston ja toimielinten välillä ja olemme tietenkin tyytyväisiä työryhmään numero kaksi. Tässä tiimityö on olennaista ja odotamme kovasti, että meillä on jatkossakin EU-toimielinten kanssa tiivistä yhteistyötä. Päätän osuuteni tähän puheenjohtaja ja vielä kerran virastoverkoston puolesta kiittäisin ja odotamme, että yhteistyömme jatkuu hyvänä. Kiitos herra Ulceri. Puhuitte hyvin tiiviisti. Ja sitten Varkas, Euroopan pankkiviranomaisen edustaja, eli valvontaviraimisen edustaja, ja korkeintaan neljä minuuttia aikaa. Honorable Chair, <clears throat> dear members of this committee, it's my pleasure. Hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Minulle on kunnia kertoa teille täällä siitä, miten olemme Hesirin kautta pyrkineet turvaamaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Esimerkiksi ESMA ja EPA ovat tässä kuviossa mukana olleet joitakin vuosia ja olemme siirtäneet painopistettämme huomiossa siitä, että että olemme laatineet sääntöjä ja sääntökirjoja siihen, että varmistamme näiden sääntöjen täytäntöönpanoa johdonmukaisesti ja pyrimme yhdenmukaistamaan valvontaa EU-ssa kaikkiaan täällä pankki- ja finanssialalla. Myöhemmässä vaiheessa tämä valiokunta antaa näistä kolmesta erikoisvirastosta oman arvionsa oman lausuntonsa arvioinnin yhteydessä ja olemme pyrkineet hakemaan synergiaa näiden kolmen viraston välillä. Olemme aikaisemminkin löytäneet tällaista hyödyllistä synergiaa ja toivomme, että teette ehdotuksia siitä, miten voisimme tiivistää ja parantaa yhteistyötä ja löytää sille uusia osa-alueita. Nykyolosuhteissa ja nykyisessä budjettitilanteessa nämä kolme virastoa kärsivät jonkinlaisista budjettihaasteista, jotka liittyvät pääasiassa rahoitusrakenteen rajoitteisiin, ottaen huomioon uudet tehtävät ja mandaatit, joita meille näköjään jatkuvasti osoitetaan. Luettelen joitakin näistä uusista alueista, joihin aiomme jatkossa keskittyä. Käsittelen joist, joitakin yksittäisiä ensin ja sitten äh, sellaisia yhteisiä, jotka vaikuttavat näihin kaikkeen kolmeen. EIOPA pyrkii parantamaan toimintakykyään äh, sellaisissa yritysten luottokelpoisuuteen liittyvissä ongelmissa, jotka ovat rajat ylittäviä ja pyrimme myös äh, tehostamaan vakuutusyhtiöiden yhteistyötä ja yleisten eurooppalaisten eläketuotteiden toimivuutta Euroopassa. ESMA keskittyy noihin arvopaperimarkkinoihin ja niiden valvontaan ja se, sen tehtävänä on valvoa keskusosa, keskusvastapuolia Euroopassa sekä euron Euroopan ulkopuolisia keskusvastapuolia, jotka järjestelmästi toimivat Euroopassa. Mainitsen myös muita aloitteita pääomamarkkinoiden toimintasuunnitelman yhteydessä tässä kertomuksessa. EBAn osalta puolestaan valmistelemme kolmen sopimuksen täytäntöönpanoa. Se on viimeinen paketti, joka viimeistelee säädösuudistuksen finanssikriisin jälkeen jo finanssikriisi, joka vaikutti sekä Eurooppaan että muuhun maailmaan. Meillä on yhä enemmän unionin lainsäädäntöön kohdistuvia rikkomistapauksia käsiteltävänä ja kaikenlaisia välitys- ja sovittelutapauksia pankki- ja vakuutusalalla. Valmistelemme suurta datahubia, datakeskusta siihen, että, miten, että voisimme parantaa pankkialan valvontaa. Yhteinen haaste on tuo rahanpesun vastainen lainsäädäntö. Nyt kun erikoisvirastoille on tulossa lisätoimivaltaa rahanpesuun ja rikolliseen toimintaan liittyvissä asioissa finanssialalla ja toinen sitten yhteinen haaste kaikille virastoille on Brexit. Ja kaikki kolme erityisvirastoa pyrkivät tunnistamaan mahdollisia finanssipoliittiseen epävakauteen liittyviä ongelmia Brexitin yhteydessä – ja yhdistyneen kuningaskunnan EU-sta lähdön vaikutusten suhteen. Brexitin yhteydessä kiinnitämme erityistä huomiota valvonnan haasteisiin, kun nyt EUn suurin finanssialan keskus ilmeisesti poistuu unionin yhteydestä. Kiitos, että sain lyhyesti esitellä niitä tärkeimpiä haasteita, joita meillä tämänhetkisessä rahoitustilanteessamme on. Merci. Merci pour... Euh, Kiitos. Kiitos tästä selvityksestä. Seuraavaksi Juan Menendez Valdes. Hän on Eurofoundin, eli Euroopan työskentelyolosuhteita parantavan viraston pääjohtaja. Thank you very much, uh, uh, chair, vice chairs, committee. Kiitos oikein paljon, hyvä puheenjohtaja, hyvät varapuheenjohtajat. Hienoa puhua tänään teille täällä. Nyt tämän virasto, minä edustan siis sitä virastoklusteria, joka työskentelee työllisyysasioiden alalla, muun muassa Torinosta käsin. Ja me Bilbaossa on osa sitten Eurofound on Dublinissa – Haluaisin kiittää valiokuntaa siitä, että budjettikeskustelussa on tällä tavalla äh, jaettu asiat klustereihin. Ja näin sitten budjetissa ei vain katsella yhtä virastoa erikseen ilman, että äh, niin että ei huomioida sen tehtäviä. Tällä tavalla klustereissa voidaan paremmin huomioida koko ala mutta ei kuitenkaan kaikkia virastoja yksiin määrärahoihin, jolloin ei voitaisi huomioida niiden moninaisuutta. Nyt muun muassa ammattikoulutuksen alalla, teemme töitä myös sosiaalipolitiikan alalla. Meidän täytyy voida tällä tavalla voittaa unionin kansalaisten luottamus ja kyse on sellaisista aloista, joista pitäisi puhua paljon enemmänkin. Puhutaan muun mm. muassa sosiaalirahastosta, globalisaatiorahastosta, ne ovat kansalaisten tärkeitä. Ja sitten Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, eh, niin kuin Göteborissa julistettiin, se on tärkeä asia ja myöskin eh, työvoimavirastojen pitäisi käyttää tätä täytäntöönpanossa. Tiedetään, että budjetti on jäädytetty 2013 vuoden jälkeen ja me tarvi, tämä on todellakin haaste, koska meidän täytyy jotenkin kompensoida tämä ja sellaiset palvelut, jotka aikaisemmin olivat olivat ilmaisia, niin niistä joudutaan nykyään maksamaan. Ei 5 prosenttia, vaan 10 prosenttia. Ja pienet virastot, joissa on alle 100 työntekijää ja sitten joissakin on jopa alle 50 mm, työntekijää. Ja olisi naivia ajatella, että mitään kustannuksia ei tulisi tästä toiminnasta. Eli miten me sitten voimme parantaa tehokkuuttamme voidaan puhua, voidaan antaa joitakin esimerkkejä ja yksi on sellainen, että CDFOPin ja Eurofoundin välillä jaetaan tiettyjä palveluita. Siinä on saatu miljoonan euron säästöt, mutta kuitenkin täytyy vielä paremmin toimia yhdessä neljän viraston kesken. Meillä on toimintasuunnitelmia, joihin liittyy useita toimia, joissa me teemme yhteistyötä. Kuitenkaan emme ole säästäneet vielä riittävästi Siksi olemmekin joutuneet alasajamaan joitakin toimia, vaikkapa Eurofoundia järjestää yhtä paljon seminaareja, sitten on viherryttämissuunnitelma, sitten on erilaisia strategioita ja virastot kärsivät, mutta silti tilintarkastustuomioistuin on pyytänyt vähennyksiä ja meidän täytyy tätä sykliä vähän pidentää – ja parlamenttikin on pyytänyt näihin ja CDFOP on äh, rekrytointipolitiikkaa muuttanut ja koulutuspolitiikkaansa ja muun muassa kampanjoita ja online riskiarviointeja on vähennetty. 2019 vuonna näemme valoa koska 2 prosenttia on lisätty määrärahoja paitsi CDFOPin osalta. Ja nyt pitääkin sitten tarkasti valita kaikissa ohjelma-asiakirjoissa tietyt painopisteet. Me tuemme näiden virastojen toimivaltuuksia ja me näemme, että me saatamme tämän joutua vähän kompensoimaan tämän uuden viraston luomista. Ja jos näin käy, niin tämä on sitten dramaattista näiden neljän olemassa olevan viraston kannalta, esimerkiksi Eurofoundin toimien kannalta. Me pitää katsoa, millaista osaamista on, ja Eurofound on puhunut siitä, että sen täytyy voida jatkaa palveluitaan. ETF muun muassa Keski-Euroopassa, mutta se koskettaa myöskin Venäjää ja Israelia. Ja 2019 budjetissa CDFOPilta on viety 300 yli miljoonaa euroa. Ja sitten tämä liittyy myös näkymiin monivuotisessa rahoituskehyksessä. Nämä täytyy nyt palauttaa. Vain yksi sopimus ei yhtään ymmärretä, miten suuresta asiasta tästä on keskus, keskusteltu. Ja nyt käytämme miljoona euroa enemmän, koska meillä on tiettyjä lainsäädännöllisiä velvoitteita. Se on yksi kuudesosa budjetistamme. Ja Euroopan parlamentilla on ollut huolia Sedefopin suhteen. Ja nyt teidän pitää huomioida tämä asia, kun keskustelette budjetista. Työn arvosta. Me oletamme, luotamme. Voisitteko pikkuhiljaa päättää puheenvuoronne? Ihan muutama sana vaan. Me luotamme siihen, että te katsotte, mitä sitä, että millaisia painopisteitä pitää nyt asettaa sosiaalipolitiikkaan EU-ssa näistä tärkeistä valiokunnista tulevat nämä ja voidaan sitten toteuttaa työ. Merci. Merci, monsieur. Kiitos, hyvä herra. Sitten Luceri, joka puhuu uudestaan, mutta tällä erää Frontexin pääjohtajana ja osa asioista, siis oikeus- ja sisäasioista vastaavien virastojen puolesta. Kiitos. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun äh, meillä nyt on osa klusteri, me tarkoitamme kaikkia näitä virastoja, jotka näkyvät tuolla kalvolla. Me olemme lisänneet myös äh, syyteen viraston, joka aloittaa 2020. Ja haluaisin painottaa tiettyjä saavutuksia, joita äh, sisä- ja oikeusasiain klusteri on saanut aikaan ensinnäkin painottaisimme, että EUn perustamissopimuksissa voimme painottaa eh, oikeu- eh, vapauden, eh, oikeuden ja turvallisuuden aluetta. Kaikki nämä yksiköt ovat operatiivisia yksiköitä EU-ssa me voimme nähdä tämän esimerkiksi Kreikassa perustetussa hotspotissa tai Italiassa perustetussa 2015. Tätä kautta puututtiin maahanmuuttokriisiin ulkorajoilla ja siitä syystä meillä on esimerkiksi Frontex, EASO, e Europol, Eurojust, jotka tekevät yhteistyötä ähm, eri virastojen kanssa ja me olemme myös neuvonantajia perusoikeuskysymyksissä ja tämän lisäksi voimme sanoa, että toi, teemme yhteistyötä eh, kehityskysymyksissä. Eh, turvapaikanhakijat, eh, maahanmuuttajat ja henkilötietojen suoja ja eh, rikostutkimukset painottaisimme myös sitä, että SEPOL tekee läheistä yhteistyötä muiden eh, sisä- ja oikeusasiainvirastojen kanssa, varsinkin poliisi- ja oikeusyhteistyössä. Europol ja Euroopan eh, huumausaineiden seurantakeskus tekevät yhteistyötä yhteistyötä, jotta saadaan aikaan nämä huumemarkkinoiden arvioita ja uhka-arvioita. Ja sitten viimeinen klusterin saavutus, siinä painottaisiin korkean tason asiantuntijaryhmää ja korkeatason asiantuntijaryhmä perustettiin 2017 kesäkuussa. Se EASolta, EULISolta, eh, Frontexilta, Eurojustilta ja perusoikeusvirastolta panoksensa ja tarkoituksena oli laatia lainsäädäntöpaketti, joka tulee parlamenttiin yhteen toimivuus eh, kysymyksissä osa asioissa eh, ja sen tietokannassa. Mitä tulee sitten budjettiin, lähestulkoon yksi neljännes budjetista on osa virastoilla, eli lähestulkoon 900 miljoonaa euroa kasvusta huolimatta sisä- ja oikeusasianvirastoilla on ollut lähestulkoon sama budjetti 2000 henkilöstöä kaikissa näissä virastoissa. Kasvu ei ole ollut tasaista ja välittäisin viestin verkoston puolesta. Kaikki virastot ansaitsevat yksityiskohtaisen tarkastelun. Ähm, nyt jos on äh, mandaattia laajennettu, sitä pitää tarkastella äh, tiukasti, mutta pitää myös miettiä, miten nämä taataan parempi laatu ja määrä. Ja nyt sitten ähm, tarkastella, tarkastellaan hiukan 2019 ja siitä eteenpäin. 2019 painotetaan järjestelmien yhteentoimivuutta ja sanoisin, että eh, matka järjestelmä eh, ETIAS Siinä tehdään yhteistyötä EU-liisan, eh, Frontexin, Europolin, Eurojustin kanssa ja panoksia myös sepolilta, jotta voidaan kouluttaa lainvalvontaviranomaisia, TIAS data tai oikeus niin tässä tulevat mukaan myös digitalisointikehitykset, ja eh, eritetään luvut, jotta nähdään millaisia vaikutuksia on eh, kyberväkivallalla ja vastaavilla, joka eh, suhtautuu eri tavoin miehiin ja naisiin. Ja sitten uusi entry-exit-järjestelmä, joka uudistaa ulkorajoja eu LISA, Frontex, Europol. Me olemme tehneet yhteistyötä ja EUn kyberrikollisuuskeskus verkkorikollisuuskeskus on mukana ja tässäkin pyritään torjumaan nimenomaan verkkorikollisuutta ja painotaan turvaa. Ja painotamme vielä Euroopan syyttäjänviraston perustamista, tekee yhteistyötä Eurojustin ja Europolin kanssa ja vahvistaa toimia kaikkia klusterin virastoja ajatellen. Meillä on yhteistyötä myös äh, naapurimaiden kanssa, mutta päätän osuuteen tähän. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja huomiosta, parlamentin jäsenten huomiosta ja toivottavasti voimme vastata kysymyksiin, jos sellaisia herää. Kiitos. Merci, merci pour cette... Kiitos tästä selvityksestä, hyvä pääjohtaja. Nyt sitten parikymmentä minuuttia aikaa esittää kysymyksiä. Varmaankin niin täytyy vähän siirtää äänestysten aloitusta varttia ylistä puoleen. Ja ensimmäisenä sitten edustaja Geijer. Ja, vielen Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös näille johtajille, jotka täällä lyhyesti esittelivät virastojensa työtä. Sehän on tehtäväkenttä varsin laaja, kuten täällä hyvin tiedetään. Olen kiitollinen siitä, että olette tänään aamupäivällä täällä luonamme ja kerrotte siitä, minkälaisia sisällöllisiä ja myös hallinnollisia ja rahoituksellisia haasteita teillä on hoidettavananne. Tämä on minulle hyvin tärkeä asia, sillä olen ylpeä siitä, että saan olla vakituinen esittelijä virastoja koskevissa asioissa – tässä valiokunnassa ja toisaalta tämä sitten johtaa siihen, että varjoesittelijät ja kollegat ovat sitä mieltä, että, että hyvä, että on tällaiset virastovastaavat ja me muut sitten huolehdimme näistä suurista ja tärkeistä budjettiasioista. No se on, se on ihan hyvä hyvä järjestely sekin, mutta haluaisin aina kiinnittää huomiota siihen, että nämä poliittiset asiat liittyvät toisiinsa ja ovat vastavuoroisessa riippuvuussuhteessa keskenään. Ja meillä on virastojen kanssa ollut oikein hyvää yhteistyötä ja olen päässyt moniin virastoihin tutustumaan ja aina jos olen jossain päin EU-ta matkalla, niin pyrin hyödyntämään tilaisuuden ja käymään sitten siellä suunnalla sijaitsevissa virastoissa. Ja se on hyvä tapa ylläpitää tätä vuoropuhelua. Nyt haluaisin viitata kahteen asiaan ja haluaisin ottaa ne esille siinäkin mielessä, että täällä valiokunnassa saisin vähän lisää tukea näille asioille. Ensinnäkin joissakin jäsenvaltioissa on aikaisemmin ollut ymmärrystä virastojen rahoitusasioille vain siinä tapauksessa, että on sitouduttu 5 prosentin leikkauksiin henkilöstökuluissa ja yleiskustannuksissa. Tämä on ollut sellainen käytäntö, jonka perusteella tiettyjen jäsenvaltioiden edustajat ovat päässeet ilomielin sitten kertomaan kotipuolessa, että nyt onnistuttiin taas, taas leikkaamaan niitä Brysselin kuluja hieno homma. Kuitenkin tämä on aika dramaattinen asia vaikutusten kannalta. Täällä budjettivaliokunnassa me käsittelemme näitä asioita ja neuvoston sihteeristöstä olen kuullut, että voidaan tavallaan tällaisia rinnakkaisbudjetteja hyödyntää ja kiertää tätä leikkausongelmaa eri tavoin ei ole niin, että jokaisen viraston pitäisi leikata 5 prosenttia, vaan on tullut lisäksi uusia virastoja ja uusia tehtäjiä ja sitten on tällainen redeployment pool, uudelleenjakopooli perustettu. Ja täälläkin mainittiin, että että niiden viiden prosentin leikkausten lisäksi, jotka koskevat jokaista virastoa, jotkin virastot ovat joutuneet leikkaamaan kuluja jopa yhdeksän prosenttia ja se tarkoittaa henkilöstövähennyksiä käytännössä ja se on kyllä hyvin kivulias prosessi. Silloin hävitään tai menetetään paljon asiantuntemusta ja ammattitaitoa ja henkilöstöresursseja, jotka voisivat hoitaa niitä teitä, töitä. Ja monivuotiset rahoituskehystäkin ajatellen tämän tyyppinen politiikan tekotapa ei suinkaan ratkaise ongelmia, vaan päinvastoin voi jarruttaa niiden ratkaisuja. Toisekseen sitten minä tässä valiokunnassa pyrin jatkuvasti parantamaan tulotilannetta. Meillä on tavallaan oikeassa ja vasemmassa laidassa sellaiset ohjausnarut, jotka jotka rajaavat sitä liikkumavaraa, joka meillä on. Jos jokin virasto tulee liian riippuvaiseksi omasta varojen hankinnastaan esimerkiksi käsittelymaksuista ja sen tyyppisistä tuloista, niin herää se kysymys, että onko se silloin liian riippuvainen sidosryhmistään ja voiko se toimia todella itsenäisesti ja puolueettomasti. Joillakin virastoilla on sellainen toimintakenttä, että ne perivät esimerkiksi järjestöiltä ja teollisilta toimijoilta erilaisia maksuja ja siinä herää se sama kysymys. Olemme teettäneet tutkimuksen siitä, että miten pitkälle näitä omia varoja voidaan kerätä – ja osittain tuo tutkimus perustui haastatteluihin ja tuloksena oli oikeastaan se, että tämä tie on nyt oikeastaan kuljettu loppuun asti. Liikkumavaraa ylöspäin olisi ehkä tuollainen kolmisen prosenttia tulojen omien, omien varojen hankinnan lisäämisessä, mutta se ei ole ihan valtavasti kuitenkaan. Olen hyvin kiitollinen tästä tehdystä tutkimuksesta, mutta haluaisin huomauttaa, että meidän ei pidä keskittyä korvaamaan ainoastaan niitä kustannuksia, joita virastoille niiden tyypillisestä hallinnosta koituu, vaan on sitten ajateltu tällaistakin, että otettaisiin tällainen markkinatalousmekanismi mukaan tähän, eli, eli kysynnän ja tarjonnan järjestelmää esimerkiksi australialaisen mallin mukaan tässä sovellettaisiin. Ja se on kyllä mielenkiintoinen ajatus ja mielelläni keskustelisin teidän kanssanne siitä, miten, miten arvioitte tällaista uudenlaista ehdotusta. Olemme jatkossakin paljon tekemisissä keskenämme. Työtehtävät virastolla eivät suinkaan vähene ja tämä verkost, virastojen verkosto laajenee Euroopassa ja myös EPPO on nyt sitten olemassa. Ja kun nyt EPPOa jopa laajennetaan ja se muutaman vuoden päästä aloittaa toiminnansa, niin sehän johtaa melko väistämättä siihen, että toisilta virastoilta vähennetään käytettävissä olevia varoja, jotta Eppo saadaan jaloilleen. Ja äh, tämä on vähän nyt sellainen tilanne, että jos on liian lyhyt peitto, niin sen voi sitä leukaan asti ja sitten jalkoja paleltaa tai sitten äh, pitää jalat lämpimänä ja saa kurkkukipuja. Ja Europol-asiassakin on ollut vastaavia keskusteluja. Muista menneisyydestä sen, että ne virastot, joiden tehtävänä on ollut turvallisuus ja terrorismin torjunta, ovat halunneet Europolia vahvistaa. Ja me emme täällä talousarviovaliokunnassa voi hyväksyä sitä, menettelyä, että aina jos esimerkiksi turvallisuus- ja terrorismin torjuntapuolta vahvistetaan, niin sitten jostain muualta vähennetään ja muut joutuvat siitä kärsimään. Ei se saisi olla sellainen automatismi. Toivoisin, että tässä valiokunnassa päästään eteenpäin tässä. Sitten meillä on tämä ELA, eurooppalainen työviranomainen, ja sen perustaminen meidän pitäisi pystyä selvästi sanomaan, että haluamme tällaisen, tällaisen elimen ja sen pitää pystyä toimimaan tehokkaasti ja sille on annettava riittävät resurssit siihen. Ja toivoisin, että siinä tapauksessa ei sitten tätä rahaa otettaisi pois muilta virastoilta, sillä nekin virastot, jotka eivät ole jatkuvassa julkisuuden valokeilassa, tekevät hyvää ja tärkeää työtä. Enkä minä haluaisi kuulla hyvin kohteliasti muotoiltuna tosiaan näiltä virastoilta sitä, että meillä on nyt negatiivinen prioriteettiaste, joten olemme joutuneet hieman epäedulliseen asemaan budjetin suhteen. Tässä olisi vielä hyvin paljon asioita, joista haluaisin tässä ottaa esille, mutta joka tapauksessa sanon, että kannatan toimielinten välistä dialogia ja toivoisin, että sellaisia, että työryhmiä ei pidetä olemassa vain siksi, että ne on joskus perustettu, vaan että niiden pitäisi todellakin olla aktiivisia ja toimivia. Minusta olisi hienoa, että virastojen edustajia olisi näiden työryhmien kokouksissa alusta loppuun asti mukana, mutta tiedän myös, että monet kollegat ja muut osallistujat eivät sitä eri syistä halua hyväksyä, joten ehkä tulee sekin kysymys, että, että onko se sitten joko tai, että joko virastot ovat mukana tai sitten ne eivät ole. Se on asia, jota täytyy tarkasti miettiä. Jos virastoverkoston edustaja hyvin selkeästi ilmaisee mielipiteensä työryhmässä, niin se on kyllä sellainen asia, josta mielelläni pitäisin kiinni. Kiitos pysyvälle esit- esittelijälle. Ja nyt sitten muut kollegat, jotka haluavat puhua toivottavasti lyhyesti. Ensinnäkin herra Albrecht. Oui, merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi huomiota, yksi kysymys. Yksi huomio, jonka Jenskin hyvin selvästi esitti. Hän on ty- tottunut tähän, mutta ehkä meitä joitakin yllättää se, että virastojen edustajien suhteen, että onko, onko kyse vielä eurooppalaisista vai ei. Ja nyt kun puhutaan virastosta, niin puhutaan virastoista ja unionin toimielimistä. Ja kansalaisille virastot ovat unionin toimielimiä. Eivät ne ole mitään sen erityisempää. Ei tämä ole mikään kielikysymys. Kysy on siitä, miten näitä virastoja kohdellaan päätöksenteon ja politiikan teon välineenä vai miten me tässä teemme? Esimerkiksi Frontex. Nyt me laadimme monivuotista rahoituskehystä ja uusia prioriteetteja. Me haluamme suojella paremmin rajoja, haluamme uuden turvapaikkajärjestelmän ja muuta. Ja kun nyt puhutaan talousarviosta, pitäisi olla tietoisia siitä, että ainakin budjettivaliokunnassa, mitä siellä taustalla on. Jos me taistelemme rajavalvonnan puolesta ja niin edelleen, niin mitä seuraamuksia sillä on budjettipäätösten kannalta? Onko tämä politiikka valmista? Joissakin jäsenvaltioissa on jo äänestetty ja päätetty rajavalvonnasta. Mikä siinä on Frontexin rooli? Frontexin rooli tässä koko klusterissa. Tiedämmekö, mitä me tapahtuu? Onko meillä selkeä politiikka tämän suhteen vai odottaako virasto tätä politiikkaa? Mielestäni tämä on todella tärkeä asia. Miten voidaan keskustella budjetista, jos ei tiedetä, mitä politiikkaa pitää ajaa? Ja minulla on epäilyksiä sen suhteen, että virastotkaan eivät tiedä, mitä politiikkaa pitäisi toteuttaa. Siksi pitää käydä tätä keskustelua. Tämän pitäisi olla selvää. Minä muistan sen, että veronmaksajille mutta puhutaan siitä, että rekrytoidaanko sata ihmistä vai tuhansia. Voidaanhan me nyt aina tällä tavalla tietysti jatkaa, mutta meidän täytyy hyvin selkeästi nämä asiat tuoda esille. Meidän täytyy tietää budjetista päätettäessä, millaista politiikkaa ajetaan. En tiedä, onko tämä nyt sitten kysymys Frontexille vai ei, mutta mitä tulevaisuuden politiikan suhteen? Kyse on virastoista, ja to- toisaalta niitä voidaan kutsua unionin toimielimeksi. Meidän pitäisi puhua yh- yhdellä äänellä ja yhdellä nimellä. Ilman näitä välineitä me menetämme kansalaiset. Merci, parole maintenant. Kiitos ja sitten herra Ali. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää näistä esityksistä mm, virastojen edustajia. Ja klusterin edustaja. Sillä on merkittävä rooli ja Euroopan äh, valvontaviranomaiset äh, katsovat, että markkinat äh, ovat vakaat. Jos halutaan, halutaan rahoitusvakaus EU:ssa, se tarkoittaa sitä, että talousintegraatio on hyvä mitä tulee näihin äh, klusterin äh, viranomaisiin, pankkiviranomainen ja äh, muut, haluaisin kysyä ensinnäkin tärkein virastojen tehtävä on tukea kansallisia viranomaisia, jotta saadaan aikaan laadukasta valvontaa. Ähm, miten katsotaan, miten tehokasta on tämä toiminta ja miten täytetään nämä vaatimukset. Monissa tapauksissa kyseessä ovat ihmisten säästöt ja osakkeet. Mikä on teidän kantanne valvonnan laatuun, jota halu, jos halutaan välttää riskit? Mitä tulee sitten uuteen rahoitusteknologiaan, miten voidaan reagoida silloin, kun on riskejä rahoitusmarkkinoilla, mikä on kestävyystaso verkkouhkia vastaan. Ja lopuksi kysyisin, voitteko kertoa meille hiukan lisää tuesta, jota annetaan kansallisille valvontaviranomaisille pankkien stressitestien yhteydessä. Kiitos. Merci, merci. Madame Holmeier. Kiitos ja sitten edustaja Holmeier. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluan tukea kollega Gajeria erikseen siinä, mitä hän sanoi tästä staattisesta virastojen tarkastelutavasta. Se on minustakin hyvin, hyvin ongelmallinen ja komissio hyvin usein sitä pyrkii soveltamaan. Jos ei ole mitään uusia päivitettyjä tehtäviä, niin on ihan saman tekevää, että, että mikä se tehtävien määrä on tavallaan. Ja, jos komissio ei päätä uusista tehtävistä, niin sitten niitä ei ole. Ei se terrorismitorjunta nyt ole mikään uusi komission päättämä tehtävä tai maahanmuuton hallinta josta komissio olisi päättänyt, vaan ne ovat vain asioita, jotka tapahtuvat. Ja siksi tarvitaan dynaamista lähestymistapaa, joka perustuu todellisten ajankohtaisten tehtävien mukaan, eikä minkään sellaisen taulukon mukaan, johon on kirjattu, että minkälainen se maailma oikein olisi, jos se olisi sellainen kuin haluamme. Se, että jos Frontexiin tulee 20, 2020 vuoteen mennessä 10 15 000 uutta työntekijää, niin se on kyllä aikamoinen hanke. Katsotaan, miten, mitä siinä sitten tapahtuu. Hallitusten ja valtion päämiesten päätökset ovat dynaamisia ja sitten komissiolla taas on oma lähestymistapansa ja eihän tämä Frontexin paisuttaminen tällä tavalla ole missään määrin realistista ja se ratkeaa liitoksistaan yksinkertaisesti ja olisi ollut paikallaan Frontexia vahvistaa jo aikaisemmin. Ja sitten parlamentille esitetään vain jokin valmis asia, josta pitäisi antaa päätöslauselma eikä varsinaisesti neuvotella asioista, niin eihän se toimi. Meidän pitäisi lähteä liikkeelle niistä tehtävistä, joita virastoilla on ja joita todella tarvitaan ja mitä niiltä vaaditaan, eikä lähteä siitä suunnasta, että katsotaan mitä budjetissa on ja mitä sillä voidaan tehdä. Minä ymmärrän kyllä tietynlaista poliittista ohjausta, mutta sitä en ymmärrä, että virastoja käsitellään niin epäloogisesti kuin nyt. Monsieur Depré. Kiitos ja sitten edustaja Debré. Kiitos ihan lyhyesti, koska puheenvuoroni jatkaa siitä, mitä muut jo sanoivat. Ledgerille yksi huomio. Arvostan teitä suuresti, mutta tämä asiakirja, jonka olette lähettänyt, näiden eri äh, osa-alueen, eli oikeus- ja sisäalueen klusterin virastoista. Ja täällä sanotaan, että kovinkaan hyvin ei ole yhteiskäytetty näitä resursseja virastojen välillä. Olen tästä vähän yllättynyt, koska se on vähän sama kuin, että oli sitten tällainen äh, virastojen joku työsuojeluvalvuutettu tai joku vastaava. Ja sanoi sitten, että meillä on sellainen tavoite, että virastot saavat sellaiset varat, joiden ansiosta ne voivat näitä poliittisia tehtäviä tai tavoitteita hoitaa. Ja nyt on kyse siis oikeus- ja sisäasioista. Ja Monika Holmajerkin sanoi, että jos nyt Frontexin täytyy värvätä 10 000 uusi rajavartijaa, niin miten sitten tämä Portugalin Lissabonin viraston Ähm, vaikkapa ähm, huumeiden seuranta- ja valvontakeskuksen äh, osalta voidaan kysyä, että eikö se tarvitsisi yhtä paljon sitten varoja. Ja olen samaa mieltä kuin kollegatkin jo täällä, että meidän täytyy puhua näistä operatiivisista painopisteistä ja sen mukaan täytyy jakaa määrärahat. Neuvosto on äh, nämä operatiiviset painopisteet määrittänyt ja tässä voidaan mainita vaikkapa EULISA. Ja nyt oikeusvirasto tietokannoille, siitä olette paremmin perillä kuin minä, ISS ja muut kysymykset. Mutta tämä on hyvin tärkeää työtä. Halutaan näitä tietojärjestelmiä nykyaikaistaa ja silloin täytyy käyttää operatiivisia määrärahoja. Tämähän on jo päätetty, koska kyse on oikeusperustasta, jonka olemme tähän säätäneet. Ja meidän pitää olla nyt yhtä mieltä siitä, että kaikki kaikkien virastojen yhdenvertainen kohtelu ei ole siinä mielessä järkevää tai siitä ei ole järkevää puhua tällä tavalla, mitä te siitä, miten te siitä puhuitte, mutta en minä voi tätä lähestymistapaa hyödyntää. Kukaan muu ei nyt ole pyytänyt puheenvuoroja, siksi haluaisikin esittää kysymyksen tai huomion Veneselsille, koska Euroopan täytyy näkyä ja teidän täytyy kertoa, Jens Gajerkin kysyi tästä, nimittäin Euroopan työviranomaisesta ja voidaan viitata vaikkapa kuormauton kuljettajien kuljettaviin säädöksiin, miten niitä lähennetään Euroopassa. Ja nyt CDFOP on sellainen virasto, jota te täällä edustatte. Ja ehkä voitaisiin saada vähän parempia ehdotuksia siitä, millaisia uudistuksia pitäisi tehdä vaikkapa työttömyyden, nuorisotyöttömyyden erityisesti torjunnassa. Ja minä esitänkin nyt toiveen siitä, että tässä pitäisi ehkä olla vähän äh, tiukempi tai pitäisi jotenkin vähän ennakoivemmin esittää näitä ehdotuksia, kun me olemme tässä juuri monenvuotista rahoituskehystä laatimassa ja siksi pitäisi ajatella erityisesti nuorten kouluttamiskysymyksiä ja työllistämisohjelmia. Ehkä te voisitte sit vähän sitoutuvammin esittää näitä ehdotuksia. Ja haluaisitteko nyt, hyvät herrat, vastata kysymyksiin, joita täällä on esitetty kuitenkin Äh, aikaa on hyvin vähän, se on varmasti turhauttavaa, mutta näin se nyt on. Ja nyt sitten ensimmäinen, puheenjohtaja, ensimmäinen puhuja, joka saa vastata, äh, Farkas. Um, I will try... Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti. Minulla on neljä kysymystä, äh, joihin vastaan käänteisessä järjestyksessä lopuksi kysyttiin, mitä EBA antaa kansallisille viranomaisille tue, tukena. E, nyt stressitestejä tehdään joka toinen vuosi ja tällä hetkellä juuri tehdään e, koko tämä e, harjoitus on kaikille viranomaisille avoin ja jos on viranomainen, joka haluaa stressitestin, me annamme siitä esimerkin 50 pankkia Euroopassa. Me annamme tuen äh, menetelmän soveltamiseen. Kansalliset viranomaiset äh, ovat tässä äh, niin, että ne voivat testata samojen standardien mukaisesti. Meillä on hyvin laajat ohje, ohjeet näistä testeistä ja rohkaisemme viranomaisia soveltamaan ohjeitamme silloin, kun he päättävät stressitestejä tehdä. Ja sitten äh, minulta kysyttiin äh, rahoitusteknologiasta ja äh, riskeistä. Kaikki toimivat saman toimintasuunnitelman mukaisesti. Meillä on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin pyritään, pyritään tunnistamaan mahdollisuudet, joita on uudessa teknologian kehityksessä rahoitusalalla, joka voisi parantaa rahoituksen integraatiota ja niin, että tuetaan sisämarkkinoita maksu- ja muissa palveluissa niin, että katsomme mahdollisuuksia ja sitä, miten nämä valvojat ja säätelijät voivat rohkaista mahdollisuuksien käyttöön ja toisaalta tarkastelemme riskejä, joita syntyy rahoitusinnovaatioista. Puhuitte verkkoriskeistä ja me eh, juuri koordinoimme eh, vastuuviranomaisia tässä asiassa. Me tiedämme, että se on monimutkainen kenttä ja kyse ei ole ainoastaan vakavaraisuustarkastuksesta, vaan myös muista näkökohdista ja sitten äh, kysyttiin äh, eläkerahastoista ja investointipolitiikasta. Me emme äh, valvo yksittäisiä eläkerahastoja, vaan valvomme kansallisia viranomaisia, jotka ovat vastuussa tästä valvonnasta. Ja tietenkin niillä on kaikki mahdolliset välineet siihen, että valvontaa tosiaan hoidetaan myös eläkerahastojen osalta. Jos investoidaan pelkästään osakemarkkinoille se ei ole kiellettyä, mutta tärkeää on, että investointirajat pidetään niin, että yksi riski ei vaaranna eläkerahastoja. Ja sitten ensimmäinen kysymys, mitä tukea annetaan kansallisille valvojille, jotta valvontakäytännöt ovat johdonmukaiset, yhdenmukaiset. Meillä on pehmeämmät välineet, teemme vertaiskatsauksia ja henkilöstökatselmuksia katselmuksia ja käymme läpi myös esimerkkejä, mutta toisaalta taas käytämme vir- tiukempia toimia silloin, kun ei noudateta Eurooppa-sääntöjä me pyrimme varmistamaan tällä tavoin, että valvonnan johdonmukaisuutta parannetaan koko ajan. Eri sektorien välillä on eroja, niin kuin pankkien osalta. Meillä on euroalueella yhtenäinen valvonta, mutta nyt on tulossa myös lisävalvonta toimia ja sitten meillä on myös kansallisten viranomaisten johdonmukaisuusvalvonta. Kiitos. Si, la Kiitos. Sitten Juan Menendez Valdes. Thank you very much. Uh, comment of uh, some, some of the, of the questions. Kiitos. Kommentoi joitain näistä kysymyksistä. Ensinnäkin uh, toimielinten ja virastojen välinen ero. No me emme ole virallisesti toimielimiä, vaan muita, muita elimiä ja virastoja, mutta se, että onko tällainen puolittainen yhdenmukaistaminen ja sanotte, että välillä ette tiedä, että mitä täällä oikein tapahtuu. No älkää ihmetelkö, vaan kysykää näiltä alakohtaisilta komiteoilta ja saatte selvityksen siitä, että miten meidän toimintamme on linjassa EUn poliittisten linjausten kanssa ja saatte kyllä tarvittavat tiedot. työllisyys, sosiaalipolitiikka, pätevyyden lisääminen ja näin poispäin ovat, ovat kyllä selkeitä asioita, mutta en aivan ymmärrä, mitä edustaja Depre tarkoitti, kun hän puhui esimerkiksi rajavalvonnan lisäämisestä ja sen suhteesta sisäiseen liikkuvuuteen, niin eivät nämä asiat ihan niin suorasti ole linkittyneet toisiinsa. Voi olla positiivisia ja negatiivisia prioriteetteja samaan aikaan, mutta ehkä ymmärsin tämän väärin. No anteeksi, ymmärsin, ymmärsin teidät tosiaan väärin. Liikkuvuudesta puhun ollen, puheen ollen tämä työviranomainen mainittiin Täällä muutamassa puheenvuorossa liikkuvuuden pitäisi olla oikeudenmukaista ja siinä on positiivisia ja negatiivisia puolia. Ja Eurofoundin kanssa teemme kyllä paljon yhteistyötä työttömyys- ja työllisyyskysymyksissä ja taiteen kehittämisessä. Kaikki tämä vahvistaa EUta ja sen toimintaedellytyksiä ja se yhdistyy näihin laajempiin tavoitteisiin EUn asemasta. Kiitos ja sitten herra Lutscher. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos paljon puheenjohtaja. No siitä, että tietävätkö virastot, mitkä niiden tehtävät ovat, voin sanoa siihen, että totta kai meillä on perustamisasetukset kullekin virastolle ja sitten jos puhutaan oikeus- ja sisäasioiden virastojen klusterista ja EUn politiikasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Ja jos kysytte nyt mikä on Frontexin rooli, niin sanoisin, että roolina tai tehtävänä on vahvistaa, vahvistaa ulkorajoja niin, että meillä voi olla hyvää liikkuvuutta rajojen sisäpuolella unionissa. Tämä on päätehtävämme. Olen samaa mieltä myös siitä, että E, e, lähestymistavan ei pitäisi olla staattinen, kun ajatellaan virastojen budjetteja. Joillakin aloilla näemme, että toimivaltuuksiemme mukaisesti meidän on valmisteltava toimet niin, että vältämme kriisejä. Ja jos kuitenkin kriisejä tulee, niin EUn täytyy kokonaisuutena reagoida – ja virastojen täytyy olla riittävän joustavia, jotta ne voivat mukautua tarpeisiin tai sitten laatia tai määritellä uudelleen painopisteet hätätilanteissa. Sitten resurssien tasavertaisesta jakamisesta, niin kuin sanottiin. No, se, mitä tarkoitamme, on, että on tiettyjä riippuvuussuhteita virastojen välillä ja on käynyt ilmi, että kun joillekin virastoille syötetään lisärahaa, siellä mainittiin Frontex ja Europol, niin sitten epäsuorasti myös kaikille virastoille tulee uusia tehtäviä ja uutta, uusia taakkoja tässä samassa klusterissa nimenomaan. Ja esimerkiksi rajavartioita on käytetty todella paljon enemmän Italiassa ja Kreikassa näissä hotspot-keskuksissa ja myös muiden virastojen työntekijöitä on pitänyt käyttää paljon enemmän, jotta voimme torjua rikollisuutta tai huolehtia turvapaikanhakijoista. Tässä muutama esimerkki vaan. Arvoisa puheenjohtaja, uskoakseni vastasin kaikkiin kysymyksiin. Jos teille käy. Kiitos. Kyllä, keskustelu oli tässä. Kiitämme teitä kaikkia kolmea. Puhuitte hyvin selkeästi, mutta kuitenkin tiiviisti. Ja nyt esittelijä luopuu puheenvuorostaan tässä kohtaa ja me jatkamme keskustelua, tapaamme jatkossa ja on vaikeaa päättää asioista, kun on vastakkaisia huolenaiheita ja joutuu olemaan siellä keskiössä. Me yritämme ottaa nyt teidän huolenne muun muassa joustavuuden suhteen, kun uutta monivuotista rahoituskehystä tässä valmistelemme. Kiitos sitoutuneisuudestanne ja pahoittelen nyt tätä kiireellistä aikataulua, joka meillä on edessämme. Tämä keskustelu oli tässä. Hyvää kotimatkaa. Ja nyt aloitamme äänestykset. Olemme aika lailla myöhässä. Pyydän anteeksi, ehkäpä puheenjohtaja ei ole tässä ollut riittävän tehokas, mutta tämän maailman keskustelut ovat olleet niin hedelmällisiä ja mielenkiintoisia ja olisi ollut todella kurjaa, jos puhe, vieraamme eivät olisi voineet puhua ja näin esitellä asioita ja sel- selventää niitä budjettivaliokunnalle. No niin, nyt pyytäisin, että laitatte äänestyskorttinne sinne laitteeseen. Teemme koeäänestyksen. Äänestys alkaa. passer, ouais. Chacun a pu voter? Non, puisqu'il... Ovatko kaikki äänestäneet? Eivät. Kaksi ääntä puuttuu. Äänestys päättyy. Vous avez approuvé par 14 voix contre. 14 vastaan 3. Hyväksytään tämä äänestystulos. Sitten äänestämme Gaierin lausunnosta yhdistyneistä finanssimarkkinoista annettujen asetusten muuttamisesta annetut asetukset aiheena. Amendement numero 37. Tarkistus 37 puolesta. Kuka puoltaa? Nostakaa käsiä. Hyväksytty. Ja tarkistus yksi puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta Pardon On est tout en bloc, si tout le monde est d'accord. Ah, est-ce que vous êtes... No niin, äh, voidaanko äänestää yhtenä äh, pakettina? Niinpä, näin päätettiin. Herra Geier, tässä mennään aina tarkistukseen. Niin, kaikki tarkistukset tulevat tähän pakettiin. Kaikki yhtenä pakettina puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kokonaisuutena tämä lausunto näin muutettuna nimenhuutoäänestys, joten äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Vielä puuttuu yksi ääni. Ja toinenkin. No hyvä. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty 20, 21 vastaan 2. Ja seuraavaksi sitten äh, yleisesittelijällä puheenvuoro. Olkaa hyvä. Good morning. Kiitoksia ja hyvää huomenta kollegat. Meidän täytyy äänestää kahdesta siirrosta 17, 18 eh, komissiolta eh, eh, MFE-linjalle budjettikohdalle, joissa ECI ja CPS tässä on muita määrärahoja ei siis ole tälle vuodelle 20 miljoonaa, jotka menee CFSPlle ja sitten 6 miljoonaa ne kattavat EUn Irak-edustuston kuluja ja kysyttiin, miksi tätä tarvitaan. Vastaus on, että Äh, siihen on kaksikin syytä. Ensinnäkin aikaisemmat 14 miljoonaa oli ainoastaan äh, lokakuu 17-18 kaudelle, eli äh, tarvitaan marraskuulle joulukuulle varoja lisää. Turvallisuuskustannuksia on myös ja tarvitaan myös sinne edustustoon. Ja sitten toinen komponentti on 5 miljoonaa, jotka allokoidaan uuteen EUn aloitteeseen Jemenissä ja varat käytetään mm, tarkastusmekanismiin Djiboutissa ja niinpä tämä on periaatteessa kunnossa, mutta tässä on pieni tekninen kysymys komissiolle koska esitin kirjallisen kysymyksen ja sitten minulle vastattiin, sanottiin, että odotetut varat, joita tarvitaan, on 4,44 miljoonaa. Mitä tapahtuu lopuille 0,656, mutta kaiken kaikkiaan suosittelen puolesta äänestämistä ja sitten loput yhdeksän aseistariistunta toimiin ja arabimaissa, Amerikassa aseiden salakuljetuksen vastustamiseen. Ehdotan, että äänestetään puolesta vasta sen jälkeen, kun komissiolta miksi viisi ja miksi ei 4,44 ja sitten 11,5 miljoonaa siirto ESI Eh, tämä tulee Sahelin alueelle ja eh, vakausrahasto, siinä puututaan eh, syihin, jotka liittyvät laittomaan siirtolaisuuteen. Ehdotan, että äänestetään puolesta. Kiitoksia. Merci, Kiitoksia. Nyt siis kuullaan komissiota, joka puhuu näistä Jemenin viidestä miljoonasta. Olkaa hyvä. Um, thank you, Chairman. And um, first of all, my thanks to Mr. Murish. Kiitos puheenjohtaja ensinnäkin kiitokseni Muresanille, joka molempia ehdotuksia tukee. Nyt vastaan hyvin nopeasti näihin esitettyihin kysymyksiin. Kun esitimme ehdotuksen näiden varojen siirrosta valiokunnalle, niin sen jälkeen on sitten eh, vähän uudelleen arvioitu Jemenin lähetystön rahoitustarpeita. Ja nyt on sitä neljä miljardiin euroon laskettu. Ja nyt kuitenkin pyydetään tältä valiokunnalta, voisiko se hyväksyä tällaisenään siirron, koska kesäkuun ennusteiden mukaan YTP rahat loppuvat lyhyen. Me olemme nyt katsoneet tätä asiaa kuukausien saatossa hyvin tarkasti ja ehkä uusista aloitteista vielä äänestetään neuvostossa, mahdollisesti Filippiinien ja Keski-Afrikan tasavallan uudet lähetystöt tulevat mukaan ja 0,5 miljardia, joita ei tarvita Jemenissä, voitaisiin sitten käyttää näihin mahdollisiin uusiin aloitteisiin. Ja luonnollisesti lupaan kertoa esittelijälle, mitä näille puolelle miljoonalle tapahtuu, jos täytyy budjettiviranomaisen kanssa neuvotella vielä myöhemmin tänä vuonna. No niin, täytyy täytyy olla tarkkaavainen, koska viime vuonna lisättiin määrärahoja myöhemmin ja sitten muutama kuukausi myöhemmin ne piti sitten ottaa uudellaan käsittelyyn. Gresle. Minulla olisi tähän 18 kysymys. Haluaisin tietää, että kuinka paljon rahaa jäsenvaltiolta on maksamatta tälle Africa Trust Fundille. Jurel, brièvement. Aivan lyhyesti tähän vastaus. Yes, uh, thank you. Kiitoksia uh, tästä kysymyksestä. Itse asiassa maksu suunnitelmat on hyväksytty jäsenvaltioiden kanssa niiden osuudesta Afrikan rahastoon ja tähän mennessä ei ole ollut uh, viivästyksiä ajatellen näitä maksuja, joita pitää jotka tulevat maksuun. Tässä vaiheessa 14 prosenttia kokonaispanoksesta Afrikka-rahastoon tulee EUn jäsenvaltioista. Ei, ei siis e- EU-budjetista, vaan muista, muista, muilta laino, lahjoittajilta. Ei viivästyksiä. Rova Gresle. Kann ich selbst, danke. No lukea osaan kyllä itsekin, kiitos vaan, mutta nämä vastaukset, joita lähetitte, ovat kyllä varsin arvoituksellisia. Tämä on tällaista tosielämän satiiria. Komissio vaati jäsenvaltioita va- maksamaan neuvosto vahvistaa komission vaatimuksen ja sitten kun jäsenvaltiot jäsenvaltioiden tehtävänä on sitten maksaa nämä rahat. Eli paljonko rahaa jäsenvaltioita on saamatta tähän Trust Fundiin. Se huomautus, jonka saimme etukäteen, niin sitä ilmenee ehkä, että sitä ö, maksuviivästystä tai maksualijäämää on. Ja nämä luvut eivät, eivät sovi yhteen ja meidän pitäisi nyt neuvostoa painostaa siinä, että, että se kaivaa kuvettaan. Oui, mais ça, ces histoires de No niin, äh, tämä on tietenkin äh, kysymys siitä, että meillä ei ole paljonkaan rahaa. Me odotamme, että jäsenvaltiot tuovat äh, oman lisäyksensä tähän. Ja minun mielestäni tässä on vaara, että tähän tulee häiriötä. Jäsenvaltiot sitoutuvat, mutta eivät anna rahaa. Um, I, I'm, I'm sorry, I'm not sure I have... Uh Pahoittelen, en ymmär, ole varma ymmärsinkö oikein, mutta siis maksut jäsenvaltioissa myöhässä. No, voisin jatkaa Kreslen kanssa tästä kahden välisesti, jos sopii. Grasle, nous sommes tous intéressés par cette situation. Kyllä meitä kiinnostaa kaikkia muitakin. Me haluamme tietää, mitkä ovat viivästykset jäsenvaltioiden osalta juuri näihin rahastoihin, mutta jätämme tämän tähän. Jos nyt saimme riittävästi tietoa, niin menemme äänestyksiin. Yes, but in fact the... Niin itse asiassa eh, Greslen kysymys on aivan perustavanlaatuinen ja jos komissio ei voi antaa vastausta, niin sitten emme voi myöskään äänestää, emme voi siirtää äänestystä, koska silloin se menee automaattisesti äänestykseen. Meidän pitää päättää, äänestämmekö puolesta vai vastaan. Ja jos komissio ei voi antaa parlamentille tätä tietoa, jota tarvitaan, ja, ja jos ollaan sitä mieltä, että ää, eh, ei sitä ole saatu, joten mm, jos me olemme vakuuttuneita, niin voimme äänestää sitten myöhemmin eh, vuoden kuluessa. Se tarkoittaa sitten, että mennään eh, syyskuuhun Um, thank you, Chair. I, can only repeat, uh, Kiitos puheenjohtaja. Voin vain toittaa. Tiedossa ei ole jäsenvaltioiden taholta viivästyksiä. En nyt ole varma, että mistä tällaiset tiedot ovat peräisin. Voin vaan yrittää vahvistaa tämän myöhemmin tänään, mutta minulla ei ole tietoa siitä, että jäsenvaltioiden osuudet osuuskin olisi viivästyksiä. Äh, Rova Gressler, teillä on siis tästä selkeää tietoa. No niin, Englanti ei ole mitään parasta mahdollista, mutta, mutta tässä komission vastauksessa lukee, että vaikka jäsenvaltioiden maksut ovat kasvaneet voimakkaasti ja vastaavat nyt 14 prosenttia Trust Fundis kokonaisrahoituksesta, niin komissio on pyrkinyt parantamaan tätä tilannetta entisestään ja 28. kesäkuuta on tätä käsitelty ja osa jäsenvaltioista ei, ei ole osallistunut. Tämä on nyt hieman epäselvää, mutta toivoisin vastausta. My apologies for not having understood. Pahoittelen, en ymmärtänyt keskustelua ihan, äh, tätä kysymystä ihan heti. Tässä vaiheessa tilanne on se, että 14 prosenttia kokonaismäärärahoista näihin trust-rahastoihin tulee muualta kuin vaikkapa kehitysrahastoista. Ja 44 prosentissa on sovittu jäsenvaltioissa maksusuunnitelmista ja 50 prosentissa ei ole mitään äh, viivästyksiä jäsenvaltiot tästä, tämän 40 osuuden mukaisesti kyllä ovat toimineet, mutta kuitenkin monissa tapauksissa komissio on sanonut, että rahoitusvajetta on edelleen Afrikka-rahaston suhteen, erityisesti etelä, Saharan eteläpuolisen osan sekä Pohjois-Afrikan osan suhteen. Ja tämä on tullut ilmi myöskin tämä Turkin pakolaisvälineen toinen vaihe osoitti tämän. Ja nyt sitten on puhuttu siitä, että miksi sovitaan näistä ennen, että ennen, ensin pitäisi tämä Saharan eteläpuolinen osa ja sen rahoitusvaje paikata ja sitten vastauttaa muuta. Ja tätä ei ole vielä tehty. Kyse on nyt sellaisesta tavoitteesta, jota ei ole vielä täytetty ja siinä on tavallaan viive lainausmerkeissä. Tarvitaan 5 miljoonaa rajoitus, rahoitusvajeen paikkaamiseen. Toivottavasti tämä nyt oli, tuli selväksi. No, anteeksi, että nyt vielä palaan tähän. Minä äh, en oikein nyt ymmärtä, ymmärrä tätä. Eli 602 miljoonaa on sovittu ja sitten 27 miljoonaa on saatu. Ja sitten tuo puuttuva raha pitäisi jostain saada, mutta ehkä teillä on jokin ajatus siitä, että mistä nuo rahat tulevat. Mutta minusta hieman vaikuttaa siltä, että tässä on jokin menettelytapa, joka ei palvele noiden paikallisten ihmisten etua ja näin tämä ei voi jatkua. Voidaanko tehdä poikkeus ja nyt sitten äänestettäisiin iltapäivällä, koska komissio voisi tästä antaa lisätietoja. Jos tämä sopii teille, niinpä minä keskeytän numero 17 siirron, vaan oliko siitä kyse, että se oli 18, eli päinvastoin. 17 äänestetään nyt. Siitä äänestys alkaa, eli 17 äänestys alkaa siitä. Ovatko kaikki äänestäneet? Vielä puuttuu pari ääntä. D'accord. Ja sitten äänestys päättyy. Hyväksytty. 10, 18 äh, vastaan 2 ja sitten 18 äänestetään myöhemmin iltapäivällä moneltako kokouksen lopuksi, jotta saamme täydellisesti siitä tietoa, eli 17, 17.30 välisenä aikana. 17.30. Tämäkö sopii esittelijälle oikein hyvä. Ja sitten, sitten muut varaisiirrot. Tästä kuulemme nyt. Kiitoksia. Kaksi määrärahasiirtopyyntöä Euroopan unionin tuomioistuimelta. Ensinnäkin 111 000 euroa varhaisen lapsuuden keskuudessa keskukselle, joka maksetaan säästöjen kautta. Tämä johtuu siitä, että ei ole vielä tuomaria nimitetty. Ja sitten toinen pyyntö, 185 000 lisähenkilöstöä koskien mm, tuomioistuimen päätöksiä. Ja jos ei ole mitään ennakkopäätöstä, niin päätöksiä ei julkaista, vaan valmistellaan yhteenvetoja ja tämä rahoitetaan säästöillä, joita on syntynyt nimitysprosessin viivästymisestä ja mitään ongelmia ei ole näissä määrärahasiirroissa. Ne voidaan hyväksyä. Jos ongelmaa ei ole näiden osalta, jos kukaan ei ole niitä vastaan, niin voidaan katsoa, että ne hyväksytään. Ne siis hyväksytään kiinteistöpolitiikka ja siitä edustaja Holmeier. Ganz herzlichen Dank. Kiitos paljon. Ensinnäkin EPAN rakennus Pariisista – Pariisin siirtymisen jälkeen nythän virasto on Lontoossa ja tiukalla äänestyksellä se siirretään Pariisiin. Ja EPAlla on nyt sitten edessä se tehtävä, että sen pitää löytää sieltä sopiva rakennus. Ensin pyytäisin komissiota ja kiinteistöosastoa kertomaan meille siitä, että mitenkä miltä tämä tilanne nyt näyttää. Sitä ei tarvitse tehdä nyt, vaan vuoden loppuun mennessä toivon tiedotusta siitä, miten tätä muuttoa aiotaan tukea, sillä EPAN rakennus on vuok- ra- tilat on vuokrattu 2020 vuoteen asti ja EMA on su- suurempi ongelma, sillä siihen oli pak- siihen sopimukseen saatu mukaan tällainen ennen aikaisen sopimuksen päättymisen lauseke ja EPAlla sitten on oikeus 2020 poistua ja Lontoossa kokonaisala on yli 4000 neliömetriä ja sitten uudet tilat olisivat yli 5000 ja tästä huolimatta tämän Pariisin uuden suuremman toimitilan kustannukset olisivat pienemmät kuin Lontoossa. Lontoossa hinta oli yhteensä 3,7 miljoonaa vuodessa ja sitten Pariisissa kolme miljoonaa vuodessa. Eli tilaa saadaan enemmän konferenssitiloja samoin ja vuokra alenee. Lisäksi Ranskan hallitus on luvannut seitsemän euron vuokratuen näihin kuluihin ja se alentaa kustannuksia entisestään – Lisäksi Ranskan hallitus antaa vielä puolitoista miljoonaa euroa laajennuskustannuksiin, jotta, joten nekin pienenevät. Haluaisin onnitella nyt näitä virastoja siitä, että lyhyessä ajassa on onnistuttu saamaan toisesta kaupungista entistä paremmat ja suuremmat tilat ja prosessi on ollut oikein onnistunut ja Ranskan hallituskin tukee tätä, joten eipä tässä taida olla mitään valitettavaa. Kiitoksia tästä kertomuksesta. Nyt menemme sitten koneelliseen äänestykseen ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Vielä yksi ääni puuttuu. Ja äänestys päättyy. 18 vastaan yksi hyväksytty. Ja sitten Washington. Washington kann man auch relativ Washingtonkin voidaan käsitellä lyhyesti. Olemme siellä 11-kerroksisessa toimistorakennuksessa ja haluaisimme ostaa tällä hetkellä vuokraamamme tilat. Ja tuon rakennuksen kokonaisala on 12 800 neliötä ja vähän päälle. Ja EADSL on lisäksi 5000 neliötä. Ja sitten esimerkiksi Europolia ja ASA e tulevat alivuokralaisiksi ja kymmenen muuta vuokralaista, Kosovon suurlähetystöä, kansalaisjärjestöjä, yrityksiä ja niin edelleen. Kaikkiaan 130 työntekijää on meillä siellä ja siellä on myös pysäköintitilat ja ostohinta olisi siis 7, noin seitsemän 000 euroa neliöltä ja kaikkiaan noin 102 miljoonaa euroa ja oheiskustannukset 2,2 miljoonaa tästä hankinnasta. Esimerkiksi asianajajakuluja ja viranomaismaksuja ja niin edelleen. Ja noin 2 miljoonaa remonttikustannukset ja turvallisuussyistä ja sitten miljoonaa kalustuksesta ja muusta. Ja muita kuluja ovat esimerkiksi vuokralaishallinto, kustannukset joitakin miljoonia, sitten alivuokrauksesta saataisiin reilu 17 miljoonaa tuloja. Vuotuiset kokonaiskustannukset huomioon ottaen vuokratulot ja muut ovat noin 3,3 miljoonaa ja neliökustannus on sitten noin 200 euroa. Ja mielestäni tämä on kannatettava hanke ja se pitäisi rahoittaa lainalla ja neuvottelut on käyty oikein järkevästi. Kiitoksia suosituksesta, eh, herra Dupré. No yksi kysymys koska mm, tulkilla oli tässä hieman vaikeuksia oston kokonaissumman suhteen. Ei oikein tiedetty, puhuitteko te neliöistä vai summista. Nyt pitäisi siis tietää oston kokonaishinta. Kokonaishankintahinta, kuten sanoin, niin 102 pilkku, hetkinen, 102 pilkku 965. Mutta tässä on jotain muutakin kyllä tässä ostohinnassa. Si ma c'était dans les... No joku 580 miljoonaa euroa luulin. 98 plus 13. 92 plus 13, eihän tämä nyt täsmää. Il y a une partie qui est payée par un, en location. 57 ou quelque chose. Sorry, da ist ein, ein Druckfehler mit. Sorry, tässä on painovirhe. Eli 98 plus 13 Eli 102 pitäisi olla 112, siinä on ykkösen sijaan nolla siinä luvussa vahingossa. 112 miljoonaa pyöreästi on oikea. Ja euroa, ei US-dollaria, vaan euroa. No, pahoittelen, mutta minulla on nyt semmoinen olo, että se olisi ollut kalliimpaa, 580 miljoonaa euroa. 98 miljoonaa. Siis 98 miljoonaa plus 13,5 miljoonaa pyöreästi korkoja tämän ostohinnan päälle ja 1,384 on tuo korko prosentti, eli 112. Siinä on tosiaankin numerovirhe. Monsieur Duquesne, puisque vous êtes en... Herra Duquesne, te olette vielä täällä paikalla. Teillä on puheenvuoro. Niina, kiitos puheenjohtaja Selvey. Tämä ostohinta on dollareissa, eli 104 eh, miljoonaa dollaria selkeyden vuoksi eh, budjettiviranomaisen pyynnön eh, takia olemme muuntaneet transaktiot euroiksi eh, viimeisen tiedon mukaisesti aivan, kuten siinä näkyy, siinä on muuntokurssi ja kokonaishinta, jos katsomme siitä vähän vähemmän kuin 104 miljoonaa eh, siinä tapauksessa, että eh, korko on ollut alempi, mutta tässä näette ikään kuin simulaation, missä on mukana muutokurssit ja eh, korot, jotka ovat nykyisellä tasolla. Ja tämä osoittaa sen, mikä on ostohinta ja sitten kulut siihen ja mikä on tällä hetkellä kustannus. Niin se mitä luin, niin on euromääräisiä summia ja 0,8597 on ollut sitten se vaihtokurssi, jolla dollareista on laskettu. Ja on minulla nämä dollariluvutkin tässä, jos kiinnostaa. Bon, conclusion. No niin, johtopäätöksenä sitten tämä on pätevä operaatio. Ei siihen pidä enää palata. Haluan teiltä myönteisen kannan, Rova Holmaier. Kukaan ei ole vastaan, ei kysymyksiä, joten äänestämme. Koneellinen äänestys, äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty 17 puolesta kaksi vastaan. Äh, Holmaier, teillä on edelleenkin puheenvuoro kiinteistöpolitiikasta. Es gibt eine Gebäudeanfrage vom externen... Tässä on kyse EEASn eh, e rakennuksesta Beliard 100 osoitteessa ja kolmesta kuuteen vuoteen haluttaisiin tuota vuokra-aikaa laajentaa ja varjoesittelijät eivät ole kovin hyvin voineet perehtyä tähän, eikä minä kään kovin hyvin, koska viime torstai-iltana Strasbourgin jälkeen saimme nämä tiedot ensimmäistä kertaa eteemme. Meillä ei ole mitään tätä vastaa sinänsä, mutta toivoisin, että pidetään tätä nyt etukäteisinformaationa ja päätetään tästä sitten lopullisesti vasta joulukuussa, kun on tutustuttu asioihin. Minua ihmetyttää vain se, että miksi ei tehty heti kuuden vuoden vuokrasopimusta, vaan ensi kolme ja sitten sitä pidennetään kuuteen. Eli kiinnostaisi, että, että miksi tuo vuokra-aika oli alun perin niin lyhyt, että nyt joudutaan sitten käymään tämmöinen harjoitus tässä kohtaa. Nyt aivan lyhyesti, koska meillä on vielä käsiteltäviä asioita. Kiitos. Halusin vain tarkentaa, että kun tämä asiakirja laitettiin, niin kyse oli yhdeksästä vuokravuodesta ja nyt siinä oli pidennetty siis kolmesta kuuteen vuoteen, eli kokonaisvuokra-aika oli yhdeksän vuotta ja, ja nyt siellä onkin vähän suurempia töitä tulossa kuin mitä oli ajatettu, 1,5 miljardia. No, käsitellään tämä sitten syyskuussa, mutta oikeastaan EAD voisi suhtautua positiivisesti. Sama pätee siis äh, Pariisin edustustoon. Brauchen wir jetzt nicht zu Pariisista ei ole pakko puhua nyt, vaan sitä voidaan kaikessa rauhassa puhua syyskuussa, joten ehdotan lykkäystä sinne. Eh bien, eh bien. Oikein hyvä. No niinpä, me mm, menemme äh, Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tarkoituksellista toteuttamista koskevan tutkimuksen esittelynä. Nyt meillä on siinä tutkimusryhmä John Backer European Police Research Centerista ja hän esittelee tämän tutkimuksen tänään. Toivotan tervetulleeksi Glasgown yliopistosta ja tutkimuskeskuksesta kollega tervetulleeksi. Martin Ferry, Fabian Galla äh, esittelevät nyt tämän tutkimuksen. Ensin herra Ferry. You have the floor. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvää iltapäivää tai huomenta. Äh, Pyydän anteeksi, äh, professori Wagner ei pääse paikalle, mutta Fabian Gall kylläkin. Ja äh, esityksemme perustuu siihen, äh, miten tarkastellaan kohesiopolitiikan näkökulmasta rakenne- ja investointirahastoja. Ja mit, mitä tulee tavoitteisiin ennenkin, ensinkin haluamme antaa katsauksen tilanteesta ajatellen rahoitus täytäntöönpanoa 2020 mennessä ja tiettyjä avainkohtia ja vedämme johtopäätöksiä ja odotamme kovasti kohesiopoliittista keskustelua 2020 aivan lyhyesti. Me jaamme tämän, minä kerron sisällöstä ja kokonais täytäntöönpanopaketista pääkohdat ja sitten katsotaan tiettyjä näkökohtia, jotka selittävät tuloksia ajatellen ulkoisia tekijöitä sosiaalisessa taloudellisessa kontekstissa. Ja sitten Fabian jatkaa siitä ja puhuu muista tekijöistä kohesiopolitiikassa ja strategioista, joita voidaan käyttää. Ja sitten mm, vielä johtopäätökset ja suositukset. Ensinnäkin johdantona eh, tämä ala, analyysi on ajankohtainen ensinnäkin, koska olimme eh, juuri puolivälissä 2014-2020 ja eh, huomasimme 2013, että siellä loppuvaiheessa saattaa olla ongelmia ajatellen täytäntöönpanoa. Ja sitten toinen syy on se, että kohesiopolitiikan analyysi on hyvin merkittävä poliittisesti ja tämä pätee nimenomaan 2020 jälkeistä keskustelua. Ja tässä tulee mukaan myös monivuotinen rahoituskehys ja rahoitus täytäntöönpano tietyissä jäsenvaltioissa, jotka ovat valmistelleet jo toimintaansa 2020 jälkeen ensin menetelmät, sitten se perustuu laajalti data-analyysiin, myös kirjallisuuskatsauksiin ja EPRC, iq tietoihin. Ja nyt katsotaan sitten ähm, rahoitustäytäntöönpanoa. Tässä siis äh, yleiskatsaus äh, maksumäärärahoihin, äh, maksusitoumusmäärärahoihin. Ensimmäinen tarkastelee siis maksumäärärahoja, sininen viiva. Se osoittaa 2007-13 äh, ja punainen linja tähän mennessä 2014-2020. Ja kun katsotaan nämä maksumäärärahoja, on nähtävissä, että tässä taso on ollut alhaisempi verrattuna 2000 7-13. Nämä ovat siis äh, prosenttimäärät niistä mm, määrärahoista, joita on maksettu kokonaismäärärahoista. Se on normaalia ensimmäisenä vuosina, että tasot ovat äh, alhaiset, äh, koska odotetaan, että täytäntöpanojärjestelmä kehittyy vielä ja myös ohjelma, ohjelmaviranomaiset ovat päällekkäin vanhan ja uuden ohjelman kanssa. Tämä maksumäärärahataso on parantunut viime kuukausina ja nyt ollaan lähempänä 2013 tasoa. Ja nyt maksusitoumusmäärärahat, jotka näkyvät toisessa kuvassa. Siinä ollaan nyt jo päästy 2007 2013 käyrän tasolle. Ja sitten myös maksutasot maakohtaisesti Siinä nähdään, että maksutasot 2017 loppuun mennessä äh, vaihtelee jäsenvaltioiden välillä ja tämä riippuu. Tässä on ollut vastaavat tilanteet 2007-13. Äh, Alankomaat, niillä on 24 prosenttia ja alhaisin maksumaa 3 prosenttia Irlanti. Aika merkittävä ero. Aha. Jos nyt katsotaan sitten eteenpäin vielä maksutasot äh, kymmenessä jäsenvaltiossa, ja tässä äh, edustaa aina yksi äh, maa tiettyä kohesiopolitiikkaa ja siinä on variaatiota. Tietenkin pyritään katsomaan tarkemmin näitä jäsenvaltioita, joissa on hajautetut järjestelmät ja useat ohjelmat, mutta on tärkeää, että saadaan selitystä näille eroille, varsinkin sellaisissa maissa, joissa on keskitetyt järjestelyt. Ja analyys, analysoidaan sitten näitä tekijöitä tässä kalvolla ja siinä on myös ähm, ulkoiset näkökohdat ja äh, tämän lisäksi äh, eri äh, konteksti. Ensinnä ulkoinen, aivan selvästi talouden tekijät, varsinkin talouskriisi ja matalasuhdanne ovat tärkeitä tekijöitä. Esimerkiksi ohjelmaviranomaisilla on ongelmia pitää täytäntöönpanotasoa silloin, kun on kriisi tai odottamattomia muutoksia raken, talouden rakenteessa ja muutoksissa työmarkkinoilla. Tässä tarvitaan sopeuttamista äh, hankkeissa ja allokoinnissa ja tämä saattaa viivästyttää täytäntöönpanoa. Ja sitten äh, joissakin maissa on vähemmän julkisia rahoja yhteisrahoittamassa mm, tiettyjä hankkeita. Ja se näkyy myös vaiheessa On tärkeää huomata, että yhä enemmän on kiinnitetty huomiota hallinnon, hallinnoinnin laatuun ohjelmissa. Ja tässä viitataan aivan yleisjärjestelyihin jäsenvaltioissa – ja eh, siinä viitataan myös laatuun, sääntelyn laatuun. Ja tässä on selkeä jako itä-länsi. Aikaisemmat sosialistimaat ovat aikaisem, aikaisempia valtioita alemmalla eh, täytäntöönpanotasolla. Ja sitten eh, Pohjoismaissa ollaan hyvällä tasolla ja nyt ollaan nähty edistystä 12 jäsenvaltion keskuudessa. Nyt täytyy huomioida, että sellaisissa maissa, joissa on alempi hallinnoinnin taso, niissä on paljon eri, eriäväisyyttä. Ja sitten mm, olemassa oleva kapasiteetti. Eh, tätä painotettiin jo Expost-arvioinnissa 2013 kaudella. Eh, on nähty, että on tiettyjä rajoitteita monissa maissa, eh, jotka riippuvat siitä, että ei ole paljonkaan kokemusta ja organisatoriset ongelmat joissakin tapauksissa on nähty myös myönteisiä tekijöitä niin, että on äh, parannettu tehokkuutta, varsinkin äh, kun hallinnolliset äh, kapasiteetit ovat alhaisella tasolla. Myös kotimaiset uudistukset voivat vaikuttaa. Ähm, olennaista on se, että täytäntöönpano ja kohesiopoliittinen järjestelmä tunnistavat kapasiteetit ja järjestelmän ongelmat. Ja kun katsotaan nämä pitkän aikavälin järjestelmiä, ne, ne voivat myös saada kohentavaa kohennuksia lyhyen aikavälin toiminnasta. Lisäksi pitää kiinnittää huomiota eri aloihin ja sääntöihin, joita sovelletaan kohesiopolitiikkaan. Ja tässä katsoimme myös ähm, valtion tukia ja äh, sitä, että äh, mm, johtaako tämä myös äh, merkittävään määrään sääntöjä eri, eri jäsenvaltioissa tässä yhteydessä. Ja se virhe, virheiden seuraukset julkisten hankintojen säännöksissä ovat nähtävissä myös rahoituskysymyksissä. Joissakin tapauksissa on menty vielä pidemmälle kuin mitä on vaadittu ajatellen julkisia hankintoja ja valtion tukisääntöjä. Tämä saattaa johtaa myös monimutkaisiin sääntöihin ja siihen, ettei ole kapasiteettia noudattaa sääntöjä ja tämä saattaa aiheuttaa vaikeuksia myös kohesiopolitiikkaa ajatellen ja rahoitusta ajatellen. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron kollegalleni. Okay, thank you very much. So after we have... Kiitos paljon. Kuulimme nyt näistä ulkoisista tekijöistä ja seuraavaksi tarkastellaan kohesiopolitiikan kontekstia. jossa emme voi syyttää muita viivästyksistä, eikä voida sivuttaa sitä, että lainsäädäntöpaketti hyväksyttiin niin myöhässä oikeastaan vain pari päivää ennen kuin näiden ohjelmien oli tarkoitus alkaa ja niitä piti alkaa panna täytäntöön. Tämä johti sitten siihen, että viivästyksiä on ollut eri vaiheissa matkan varrella. Mutta jos katsotaan lainsäädännön sisältöä, niin siellä on monia tekijöitä, jotka voivat mahdollisesti viivästyttää täytäntöönpanoa ja vaatimusten kokonaismäärä ennemminkin on syy tähän, eikä minkään yksittäisen säännön täytäntöönpano. Til, äh, sisällön kannalta pitää tarkastella varojen hallintaa ja tilintarkastusmenettelyä. Ja siinä henkilöstöresurssit ovat rajalliset ja jokainen työntekijä, joka osallistuu näiden menettelyjen toteuttamiseen, ei enää samaan aikaan pysty valikoimaan projekteja tai järjestämään tiedotustapahtumia mahdollisille sidosryhmille – tästä rahoituksesta ja sen mahdollisuuksista. Toinen viivästyksen syy liittyy niihin velvoittuisiin, velvoitteisiin, jotka koskevat erityisiä instrumentteja, esimerkiksi Interreg-ohjelmien instrumentit tai ITI-välineet, FI, ETC, ITI ja niiden pitkät valmisteluvaiheet ja suunnitteluprosessit. Vaikuttaa siltä, että suunnitellaan kolmen vuoden varalta, mutta pitää toteuttaa kahdessa vuodessa. Viime kuukausina kuitenkin nämä välineet ovat kiihdyttämässä vauhtiaan tässä täytäntöönpanossa. Täytäntöönpanon Evidenssistä puolestaan monet tekijät voivat aiheuttaa viivettä. Yksi niistä on rahastojen tyyppi ja se määrittää sen, mikä komission pääosasto tästä asiasta vastaa, mutta siihen vaikuttaa myöskin projektin ala ja tyyppi. Kaiken kaikkiaan kuitenkaan varaston tyyppi ei selitä toimeen täytäntöönpanoa ja tässä diassa näkyykin tämä täytäntöönpanon aste. Ja tässä vaiheessa tulkit ilmoittavat, että meneillään olevien työtaistelutoimien vuoksi tämän kokouksen tulkkaus päättyy nyt, eli ennalta ilmoitettuna aikana kello 12.30. And the economic context differ. However, here again, at the aggregated level, we cannot confirm um, this.